morning, dear Hyvää huomenta, hyvät kollegat, arvoisat vieraat. Pyydän teitä istumaan. Haluaisimme aloittaa kokouksemme parlamenttien välinen kokous koskien älykkäiden rajojen pakettia. Tämä on kolmas istunto kokousta ja tänä aamuna käsittelemme erityispiirteitä ja haasteita erityyppisillä rajoilla – Meille kaikillehan on selvää, että rajat voivat olla varsin erilaisia ja näin ollen mikä tahansa päätös, joka lopuksi tehdään, sen täytyy olla toteutettavissa kaikissa rajanylityspaikoissa. Tämän takia päätimme hankkia tänne kolme puhujaa istuntoomme, jotka kertovat omasta näkemyksestään, perspektiivistään koskien maarajoja, ilmarajoja, rajoja, merirajoja. Kehottaisin kaikkia puhujia yrittämään ainakin noudattamaan puheaikansa, niitä jää aikaa sitten keskustelulle lopussa. Pääpuhujien esitysten jälkeen pyydän sitten kollegoja osallistumaan keskusteluun. Saamme kuulla kahden kansallisen parlamentin jäsenen puheenvuoron, sen jälkeen vielä yksi parlamentin jäsen ja niin edelleen joka kierroksella. Ne jäsenet, jotka haluavat osallistua keskusteluun, pyydän teitä kertomaan tästä mahdollisimman nopeasti kansallisten parlamenttien jäsenet, jotka haluavat puhua. Heille on jaettu näitä puhu, puhujakortteja, niin kuin eilenkin. On sekä sinisiä ensimmäistä istuntoa varten ja toisen välinen toista istuntoa varten. Ja me peille niin kuin tavallisesti voitte nostaa vain kättänne. Sitten ensimmäinen puhujamme tänä aamuna on herra Blomqvist Suomesta. Hän tulee puhumaan heidän äh, maarajatilanteestaan. Herra Blomqvist, olkaa hyvä. Thank you. <clears throat> Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäsenet, hyvät naiset ja herrat. On ilo ja suuri kunnia olla täällä tänään esittelemässä teille haasteita, joita Suomen maarajaylityspaikoilla on ja miten näemme paketin älykkäistä rajoista ja miten se voi meitä jatkossa auttaa. Haastavia kysymyksiä 1300 kilometrin itärajallamme. Ne voidaan jakaa kolmeen pääosaan. Ensinnäkin matkustajamäärien kasvu. Tästä kuulimme jo eilen. Toinen asia, matkustajaprofiilit ja eri tavat ylittää rajaa autolla, bussilla, junilla. Ja vielä lopuksi sitten sääolosuhteet. Matkustajavirrat ovat kasvaneet 10-20 prosenttia joka vuosi, niin kuin tästä kuvasta näette. Ainoa poikkeus oli vuosi 2014. Silloin ruplan kurssi romahti juuri vuoden vaihteessa. joulun ja uuden vuoden välillä matkustajavirrat yleensä ovat korkeimmillaan, mutta nyt kun ruplan kurssi laski, myös matkustajavirrat vähenivät. Tämä näkyy tästä yläkulmassa olevasta kuvasta. Olemme varmoja, että matkustajat tulevat sitten kasvumaan, asumaan uudestaan, kun tilanne hiukan tästä paranee. Ja on valtavaa potentiaalia matkustaa Suomeen. Itärajamme on varsin poikkeuksellinen. Yleisesti ottaen EU:ssa noin 70 prosenttia ja on EU-kansalaisia. Heillä on oikeus vapaaseen liikkuvuuteen EU-ssa. Kuitenkin meidän rajallamme lähes 80 prosenttia on kolmannen maan kansalaisia, heistä pääosa venäläisiä. Ja tämä siis koskee erityisesti äh, maara, maarajamme. Kolmannen, kolmansien maiden kansalaisten perusteellinen rajatarkastus on aikaa vievää Tarvitsemme uudenlaisia välineitä, jotta voimme helpottaa näitä tarkistuksia. tarkastuksia. Olemme laajentaneet kaikkia rajoituspaikkojamme jo montakin kertaa ja lisänneet henkilöstön määrää, koska matkustajavirrat yhä vain kasvavat. Rajoituspaikkojen laajentaminen ja henkilöstön lisääminen ei jatkossa enää ole kyllä toimivaa, eikä se ole ollut mahdollista, koska meillä on rajallinen määrä tilaa ja budjettirajoitukset myös painavat. Lisäksi kun puhutaan maarajoista, meidän täytyy muistaa, että tieyhteydet ja niin edelleen, niistä pitää sopia naapurimaiden kanssa, meidän tapauksessamme Venäjän kanssa. Ei yhtään auta, jos me teemme jotakin, mutta venäläiset sitten eivät tee yhtään mitään, niin silloin tästä meidänkään toiminnasta ei ole mitään hyötyä. Joten meidän pitää käyttää paremmin viimeisintä teknologiaa rajanylityspaikoillamme hyväksi. Tämä kuva on otettu kansallisesta e- entry-exit-järjestelmästä. Venäjän naishenkilö on ylittänyt rajaan kahden kuukauden aikana 36 kertaa, eikä tämä ole mikään poikkeustapaus. Monia tämän tyyppisiä henkilöitä jotka ylittävät rajaa. Jos voisimme, saisimme tämän tyyppiset matkustajat rekisteröityjen matkustajien ohjelmaan mukaan, silloin vapautuisi ihmisen voimavaroja ja tarkastusaikakin vähenisi. Tietenkin kansallinen järjestelmä, rajoitusjärjestelmämme auttaa, niin kuin tässä kuvasta näkyy, auttaa meitä, koska rajavartijat voivat nähdä järjestelmästä, onko, että henkilö on ylittänyt rajan montakin kertaa ja henkilö on aina noudattanut lakia, joten häntä voidaan pitää niin sanottuna matalan riskin matkustajana. Suomessa myös muut viranomaiset pääsevät ees tietoihin. Ja tässä on kuva passista. Henkilön passi, joka ylittää rajaa säännöllisesti. Tämä on täynnä leimoja ja menee noin 20 minuuttia rajatarkastajalta laskea aika, joka on vietetty Schengen alueella. Tällaista aikaa ei kyllä käytännössä ole. Kansallinen rajanylitystietojärjestelmä ei tässä voi auttaa, koska henkilöhän voi tulla Schengen-alueelle meidän rajamme kautta, mutta poistua sitten jonkun muun maan ulkorajan kautta. Sitten erityinen haaste meille on, että venäläiset matkustajat pääsääntöisesti tulevat Suomeen aamulla ja lähtevät sitten takaisin Venäjällä illalla. Tämän takia meillä on kaksi todella isoa volyymi piikkiä joka päivä rainoituspaikoillanne. Tästä kuvasta näette myös aivan erityiset sääolosuhteet. Talvella pakkasta voi olla yli 30 astetta, voi tulla lunta ja räntää tai sataa ja valoisaa aikaa on vain vähän. Näin ollen matkustajien tarkastaminen kaistoilla vaatii yksinkertaisia, varmoja, toimivia ja helppokäyttöisiä järjestelmiä ja toteutettavia menettelytapoja. Niiden pitää olla mahdollisimman yksinkertaisia. Sitten junatarkastuksissa televiestintäjärjestelmien täytyy toimia kunnolla. Ja laitteiston pitää olla pienikokoista, koska aikaa ja tilaa tarkastuksella on varsin rajallisesti. You may know, we carry out projects in the moving trains.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 now immediately. Kiitoksia herra Blomqvist. Ja sitten ilmarajoihin herra Harma Alankomaista. Hän johtaa Royal Netherlands Marechosse-laitosta. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you, madam. And... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos kutsusta tänne. Arvoisat kansalliset ja Euroopan parlamentin jäsenet. Meille rajavartiona järjestönä on hyvin tärkeää seurata tätä älykäiden rajojen paketin äh, kehitystä. Yksi syy se muun muassa, että Alankomaat ja tämä lentokentämme osallistuu tähän juurikin on se, että kyseessä on niin tärkeä hanke. Minä itse vastaan kaikista operaatioista Alankomaiden Santarmistossa, Marishoseessa. Ja Seuraavan 10 minuutin aikana tulen kertomaan teille hieman lisää Alankomaiden Santarmistosta, Marshosseista ja jaimme kokemuksiamme tähän asti, haasteita, joita kohtaamme ja lopuksi ehdotuksia tai ajatuksia tulevaisuudesta. Ensinnäkin tehtävämme. En nyt pidä luentoa teille Marshosseista eli Santarmistosta, mutta vaan sanon, että integroitu lähestymistapa lentokentällä on meillä käytössä, joka on sellainen, että me olemme poliisi, rajavalvoja ja samalla vastaamme korkean riskin turvallisuudesta, to, turvallisuustoimista. Eli tässä on integroitu useita poliisin ja rajavalvojan toimia yhteen. Tämä takaa tehokkaan tuloksen. On hyvä tietää, että tällä hetkellä Amsterdamin lentokentällä on noin 600-700 rajavartijaa töissä lentokentällä. Ja hieman kehityskulkuja lentokentällä viime vuonna 55 miljoonaa matkustajaa. Skipol lentokenttä kasvaa itse asiassa joka päivä, joka tavalla. Tämä ei johdu tietenkään, tai tämä on Amsterdamin lentokenttä, joka kasvaa. On yhä enemmän länsi-eurooppalaisia suuria lentokenttiä, jotka kasvavat. Ja matkustajamäärät tulevat lisääntymään tulevina vuosina. On hyvä tietää, että 40 prosenttia kaikista matkustajista vaihtaa konetta Amsterdamissa, mutta se ei tarkoita sitä, että ne eivät välttämättä tulisi Schengenin tai poistuisi sieltä transferalueella. Lisää hieman tilastoja. Amsterdamin lentokenttä 65 000 henkilöstön jäsentä, jotenkin siis töissä lentokentällä tavalla tai toisella. Ja koko prosessi Amsterdamin lentokentällä Siihen kulunut 26 miljardia euroa, se siis 26 miljardia euroa suunnilleen Alankomaiden BKT. Nyt takaisin näihin ilmanrajoihin. Mainitsin jo, että Schiphol on tällainen keskipiste Euroopassa, yli miljoona matkustajaa joka viikko. Joten mielestäni on hyvin selvää, että liikkuvuus on hyvin tärkeä asia lentokentällä, ja totta kai se on tärkeää lentokentälle ja tietenkin myös matkustajille, mutta vaikka slaidissa sanotaan, että me vastaamme tehokkaasta rajavalvonnasta, niin meillekin on hyvin tärkeää, että on tiettyä liikkuvuuden tasoa, jota voidaan säilyttää lentokentällä. Joten haasteemme on, miten järjestää rajavalvontavekanismit niin, että löytyy oikea tasapaino näiden kahden välillä liikkuvuus, toisaalta toisaalta turvallisuus. Eli haasteisiin sitten mainitsin jo miten rajavalvontaa tehdään nopeammin ja älykkäämmin samalla määrällä rajavartioita ja samalla tilalla. Lentokenttähän on rajattu tila ja se voi kasvaa vain rajatun määrän, vaikka, kas- vaikka matkustajamäärät lisääntyisivät 15 miljoonalla, niin enemmän terminaaleja ei voida rakentaa loputtomiin, no tietyllä määrin kyllä, mutta rajat tulevat jossakin kohtaa vastaan joten tarvitsemme enemmän ja parempaa teknologiaa ja meidän pitää käyttää paremmin tietoa, jota on saatavilla tuon teknologian myötä. Eli tässä oli lyhyt alustus seuraavien minuutin aikana jaan kokemuksia, joita meillä on ollut ja kerron ajatuksia, joita haluaisin jakaa kanssanne. Ensinnäkin Skipolin lentokentällä meillä on jo automaattista raja ylitystä, 36 sähköistä porttia jo, ja nyt sitten tänä vuonna määrä lisääntyy 72. Nämä portit tarkistavat siis asiakirjojen aitouden ja sen, että onko henkilö jollakin listoilla, luetteloissa, ja tämä perustuu siis kasvotunnistamiseen ja prosessia valvoo kuitenkin aina Santarmisto. Eli kyllä, prosessi on automatisoitu, mutta me kuitenkin valvomme sitä edelleen. Tällä hetkellä tämä pätee vain EU- ja Schengen-valtioihin, jossa voidaan käyttää näitä e-gates-portteja ja passeja, joissa on siru, mutta viime vuonna 1,8 miljoonaa ihmistä käytti tällaisia portteja. Se kuulostaa no siltä, että no, jos No teillä on ehkä hyviä vertailutuloksia, mutta tämä on vain 3 prosenttia matkustajamäärästä Shipollissa kaiken kaikkiaan. Ja uuden järjestelmän tottuminen joko matkustajan tai meidän puolestamme johti viime vuonna siihen, että 18 prosenttia kaikista matkustajista, jotka käytti näitä, tarvitsi lisää apua päästäkseen tästä läpi, siis tukikorjaa 80. Käytämme myös rekisteröityä matkustajaluetteloa. Tämä on siis ollut käytössä vuodesta 2011, jos RTP-ohjelmaan tekee hakemuksen, me tarkistamme henkilön tiedot ja lopputulos on sitten, että hän pääsee mukaan järjestelmään tai ei, eli henkilö itse tai yhtiö, joka on pyytänyt tätä ei saa tietää meiltä syytä, miksi hylkää, jos hylkäämme hakemuksen. He saavat vain vastauksen kyllä tai ei. Meidän RT-ohjelmamme tapahtuu Silmän Iriksen avulla, eli verkkokalvon ja kaikki tieto Iriksestä varastoidaan matkustajalle itselleen, eikä se siis mene mihinkään tietojärjestelmään. Tämä tapahtuu yhteistyössä Yhdysvaltain viranomaisten kanssa, joten meidän RT-ohjelmamme auttaa myös siihen, että alankomaalaiset pääsevät helpommin Amerikkaan ja toisin päin. Ja tämä ohjelma on ollut 14 vuotta käytössä. Sen myötä on huomattu, että koko tämä prosessi menee paljon nopeammin kuin tavallisissa tilanteissa, mikä on huomattavaa. Lisäksi haluaisin kertoa kokemuksistamme Viisa viisumitietoisemmän kanssa, eli Vissistä. Siinä käytetään sormenjälkiä, ja siinähän kestää melko kauan eilen kuultiin keskusteluja sormenjälkien tarkkuudesta. Jos niitä käytetään yhdessä kasvatunnisten kanssa, mutta yksi asia on selvää. Rajavartijan näkökulmasta sormenjälkien ottaminen vie aikaa. Minun pitää myöntää, että olemme melko tyytyväisiä viisjärjestelmään. Tehokkuus on lisääntynyt tämän tiedon lisääntymisen myötä, mutta lisäksi on huomattu, että viisijärjestelmän täytäntöpano on hyvin monimutkaista. Meillä on paljon teknisiä ongelmia ja oppimiskäyrä rajavartioilla no, on ollut melko jyrkkä, sillä tai melko loiva kesti hyvin kauan ennen kuin he tottuivat käyttämään järjestelmää. Ja sen myötä on siis uusi järjestelmä, jota pitää käyttää, kun matkustaja, tällainen matkustaja tulee kentälle ja näin ollen on useita järjestelmiä, joita voidaan käyttää. Mutta tämä on siis myös yksi päätelmistäni viimeisellä dialla, mitä me tarvitsemme. Ensinnäkin tarvitaan järjestelmiä, jotka pystyvät tekemään helppoja tehtäviä. Pass, passin skannaaminen, aitoustarkistukset ynnä muuta. Ja lisäksi älykkään teknologian käyttöönotto on nyt myös tärkeää. Sen avulla rajavartija voi keskittyä enemmän matkustajan itseensä. Lisäksi on tarpeen saada älykkäitä innovatiivisia ratkaisuja, sillä niiden avulla liikkuvuus ja turvallisuus molemmat hyötyvät. Ja totta kai tieto on avainasemassa. Ei vain se, että sitä ei ole, vaan jos sitä ei ole, mutta myös sen käyttäminen. Ja asia, mikä me olemme oppineet, on, että jos haluaa käyttää tietoa enemmän, niin pitäisi järjestää prosessinsa uudelleen ennen kuin pannaan täytäntöön järjestelmä, joka perustuu siihen, eikä tehdä tätä itse täytäntöönpanon aikana. Ja lopuksi eri järjestelmien yhteen toimivuus, enostaan VIS tai SIS, mutta myös Interpolin ö, tietokanta varastetuista asiakirjoista, matkustusasiakirjoista niiden pitäisi siis olla yhteen toimivia toisten järjestelmien kanssa. Se auttaisi meitä hyvin paljon rajavalvonnassa. Kiitos. Thank you very much, Mr. Hams. Kiitoksia, herra Harsma. Ennen kuin pu- annan puheenvuoron viimeiselle tämän istunnon puhujalle, haluaisin rohkaista kansallisten parlamenttien kollegoja, Euroopan parlamentin jäseniä esittämään kysymyksiä ja pyytämään puheaikaa. Olkaa hyvä. Näin saadaan aikaan hyvä keskustelu sitten tässä lopuksi. Nyt vuorossa herra Bastelo Arjona Espanjasta. Hän kertoo meille merirajoista. Eh, buenos días. Yo la presentación. Huomenta. Pidän esitykseni espanjaksi. Ensinnäkin Kiitoksia siitä, että olen saanut tulla tänne. Tämä on aika haasteellista minulle. Kohta tämä käynnistyy, tämä esitys. Olen vuodesta 2013 ollut Espanjan poliisissa ja olen 2005 vuodesta toiminut rajavartiotehtävissä. Olen yksi niistä ihmisistä, jotka tarkistavat passeja ja ovat suoraan yhteydessä henkilöihin, jotka ylittävät rajan. Seuraavaksi näytämme pienen videon. Ja tässä nähdään, mitä teemme Atirassa joka kesä. Sehän on yksi suurimpia satamia Espanjassa ja siellä on hyvin paljon kansainvälisiä risteilyitä – Ja videossa puhutaan tästä Minerva-operaatiosta, joka toteutetaan Espanjassa joka kesä. Ja tässä on myöskin yhteenveto. Siis jos tämä video ei toimi, niin se linkki kyllä löytyy sieltä. Meillä ei ole ongelmia ainoastaan passitarkastusten aikana, vaan myöskin kun kyse on rajasta ja satamasta – niin siellä on paljon enemmän kaikenlaisia ongelmia. Voimmeko nyt nähdä sen videon? Ei se tunnu toimivan. Let's give them uh, one, two minutes. I hope they will manage it. Odotellaan pari minuuttia, ehkä asia saadaan hoidettua.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 työtä paikan päällä. No, siirrytään sitten working again. I'm sorry. Don't really know what's happening now. Uh, there change slide. There are some slides you might. Teillähän on näitä äh, PowerPoint-esitys myös be. Let's wait one minute. I hope they will be able to... Odotetaan nyt sitten viikko. Ah, anteeksi, <laughs> anteeksi, minuutti. Ja jos sä saa sen ratkaistua. Funciona ahí directamente. Okay. So that, these are the slides you wanted to... do. This is the video. This is the video. Yeah. Okay. So... Okay. It's with music, but okay. It's, uh, <laughs> it's okay. Este es un pequeño ejemplo de lo que ocurre. Bueno, Eli tässä pieni esimerkki tästä operaatiosta. Tämä ei ole ainoastaan Espanjassa, vaan monissa maissa. Henkilöitä, jotka tekevät samaa työtä kuin me. Tämän esimerkki siitä, mitä rajalla tapahtuu ympäri vuoden. Kesällä on sitten paljon enemmän henkilöitä, jotka ylittävät rajan. Tässä on Rifan ja Theutan kaupungeista kuvaa. nos enfrentamos frontera es que... Rajoilla yksi ongelma on se, että yhtäkkiä siinä tulee valtavasti henkilöitä kerralla, eli niitä ei tule tasaisesti ympäri vuoden. No, kesällä todellakin tämä määrät kasvavat räjähdysmäisesti. Eli siellä tarkistetaan passeja, mutta kaikenlaisia tapauksia siellä tulee sitten eteen. Eli tämä oli pieni esimerkki. Eli tässä näkyy nyt vähän, mitä kaikkea rajalla tehdään. Mutta sitten voimme siirtyä eteenpäin. Pasamos adelante. Otra más. me levanto. Bueno. <laughs> Lo siento, pero no pude. Ahí está. Desde ahí siempre. Bueno, eh, aquí hay una pequeña explicación del. del... Eli tässä pieni selitys tästä operaatiosta, mitä tehdään mitä tapahtuu tässä Minerva-operaatiossa Altiran alueella. No aikaa nyt ei ole paljon, en nyt puhu tästä pidempään, mutta tämä siis tapahtuu joka kesä. Sitten seuraava kalvo. Eli haluan näyttää teille hiukan näitä lähialueita Afrikan puolelta ja Euroopan puolelta. Katsotaan, toimiiko tämä. Tässä on Afirasin laakso. Eli Afrikan ja Euroopan läheisyys vaikuttaa siihen, että Espanjassa on sitten näille henkilöille väylä Eurooppaan. Eli se on lähin Välimeren satama Euroopan puolella ja sinne ei tule ainoastaan henkilöitä, vaan se on viidenneksi tärkein satama Euroopassa. Ja siellä on hyvin paljon tosiaan risteilyitä. Siellä on henkilöitä, jotka esimerkiksi sitten jonkin aikaa viettävät aikaa näiltä risteilyltä. Tässä näkyvät nämä etäisyydet Marokon ja Espanjan välillä. Sitten tekniset toimintavälineet. Näitä teknologisia toimintoja on parannettu, samoin viestintää. Nämä kuvat ovat viime sunnuntailta. Toiminta käynnistyy täällä pian ja sitten tässä näkyy tämä laite. Se on pieni vallankumous rajavartioinnissa. Eli se, mikä aikaisemmin piti tehdä käsin, niin nyt se voidaan koneella tehdä kymmenessä sekunnissa. Se vaikuttaa ehkä hyvän surrealistiselta, mutta tämä on erittäin hyvä meille. Eli on hyvä, että meillä on tämä laite, ja se tekee kaikki nämä. Aikaisemmin piti ensin tarkistaa kaikki nimet erikseen eri tietokannoista. Ja nyt sitten tämä hoitaa kaikki tarkistukset Interpol, siis kansalliset tietokannat. Esimerkiksi kun tarkistetaan passi, niin tapahtuu tämä. Eli siellä tällä tavalla voidaan esimerkiksi nähdä kuinka paljon henkilö on ollut Espanjassa, kuinka kauan hän on ollut Espanjan ulkopuolella. Eli tämä nopeuttaa työtämme, eli meidän ei tarvitse laskea eri leimoja niin kuin usein käy. Eli tämä passi esimerkiksi tässä Eli tästä näkee, kuinka kauan henkilöt ovat oleskelleet Euroopassa. Eli tämä teknologia auttaa meitä. Ne pienet tutkimukset, joita rajalla tehdään 30 sekuntia, niin mehän voimme keskustella henkilön kanssa samalla kun kone tarkistaa passin. Ja sitten saattaa tulla esiin erilaisia rikoksia, joita on tapahtunut. Meillä on myöskin ultravioletti- ja infrapuna-teknologiaa. Tämä on turvallisuusteknologiaa, ja jos näkyy jotain outoa, niin sitten otamme passin ja tarkistamme sen vähän tarkemmin. Jos on epäilyksiä, niin voimme sitten ottaa vielä sormenjäljet Tällä tavalla voimme hälventää kaikki epäilykset. Eli voimme olla luottavaisia suhteen, että passi on todella sen henkilön, joka sen esittää meille. Sitten tässä on toimia, joita toteutamme rajalla. No varmaan sieltä on jotain unohtunut. Ja tämä ei koskaan ainoastaan rajoja, vaan myöskin satamia. No Alfirassa meillä on paljon poliiseja ja siellä on paljon turvapaikanhakijoita esimerkiksi Marokosta. Jotkut näistä hakemuksista ovat johtaneet jatkotoimiin. Ja sitten tämän teknologian avulla voimme hiukan vähentää esimerkiksi ajoneuvojen salakuljetusta. Kun näitä tietoja on käytössä, niin sitten aina voidaan havaita henkilöitä, jotka ovat mukana tällaisessa toiminnassa. Tiedämme, milloin he saapuvat Eurooppaan tai poistuvat Euroopasta. Eli tässä on esimerkiksi se, mitä on löydetty rajalla. Aina ei tiedetä, miten näitä ajoneuvoja on hankittu sitten. Eli kyse ei ole pelkästään passien tarkastuksesta, vaan työhön kuuluu paljon muutakin. Meidän pitää keskittyä tähän. Ja esimerkiksi tässä kuvassa näkyy, että jotkut lähtevät Marokkoon tällä tavalla. Pakettiauto on aivan täynnä tavaraa. Ja aluksi vaikuttaa, että siellä ei ole mitään, että siellä on pelkästään tuoleja ja muuta, mutta jos mennään seuraavaan kuvaan, niin nähdään, että sitten sisältä löytyykin tämä. Eli ylhäällä vasemmalla ilmeisesti joltain Euroopan parlamentin jäseneltä oli varastettu tietokone. Tämä tapahtui viisi vuotta sitten. Eli tällaisia sitten löytyi pakettiauton sisältä. Mitä enemmän meillä on keinoja toimia, niin sitä paremmin voimme sitten paremmin tarkistaa kaikkea, mitä kulkee rajan yli. Sitten tässä oli rahaa, aika paljon käteistä. Ja sitten muutama tilastotieto vielä vuodelta 2014. No, tämä nyt oli ihan lyhyt yleiskatsaus. En nyt halunnut teitä pitkästyttää tämän enempää. Ja poliisin nimissä haluaisin vielä kiittää teitä näistä tutkimuksista, joita on tehty ja näistä parannuksista. Kaikki ehdotukset ovat tervetulleita ja kiitoksia. Thank you very much, Mr. Barcelona. And... Herra Barcelona. Sitten keskus, Keskustelu alkaa. Annan puheenvuoron ensin kahdelle kansallisen parlamentin jäsenelle ja sen jälkeen yhdelle Euroopan parlamentin jäsenelle. Ensinnä herra Separas, joka on oikeusasian valiokunnan varapuheenjohtaja Liettuosta. Eh, eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Eilen Olin hämmästynyt, kun kuulin italaisen kollegan esittämän kysymyksen. Mikä on tämän järjestelmän tarkoitus? ottaa selvää, ketkä oleskelevat liian pitkään EU-ssa, e niin onhan tämä tärkeää. Mutta kun tätä keskustelua nyt seuraa, huomaan, että tähän liittyy enemmän kuin yksi tai kaksi tavoitetta. Kroatialainen kollega kysyi, eikö tämä mahdollisesti estä matkailua? turismia. Tämä on tärkeä kysymys myös Liettualle, koska meillä on paljon valkovenäläisiä ja ukrainalaisia, vai venäläisiä, joita tulee Liettuaan virkistystarkoituksessa viikoksi, viikonlopuksi, kuukaudeksi. Suomalainen kollegamme myös puhui tästä asiasta. Tämä ohjelma, josta nyt puhumme, sen tarkoituksena on kehittää turismia ja virkistysmahdollisuuksia järjestelmän pitäisi olla mielestäni digitaalinen, eikä mitään lisätaakkaa pitäisi luoda, ei konsulaatille eikä rajavartiostoillekaan. Vielä muutama sana rajanylitystoiminnasta EU-ssa. Tuen Ruotsin kollega, joka sanoi, että ensin meidän pitää keskittyä turvallisempiin rajoihin. Mutta miten tähän päästään ilman, että rajat ovat myös, rajoista tehdään myös älykkäämpiä? Me liettualaiset kuulumme jäsenvaltioon, joilla on kansallinen EES-järjestelmä, mutta kun kolmannen valtion kansalainen tulee Schengenin alueelle, niin mitä sitten tapahtuu tälle henkilölle myöhemmässä vaiheessa? Schengenin rajasäännöstö säätää, että oleskelupaikka pitää ilmoittaa jäsenvaltiossa, mutta kaikki jäsenvaltiot eivät täytä tätä tavoitetta. Liettua on yksi näistä. Tämän takia mielestäni komission pitäisi aloittaa pakolliset prosessit, niin että tästä, tätä vaatimusta noudatetaan kaikissa jäsenvaltioissa käytännössä. Kiitoksia. Seuraava puhuja herra Azar Espanjan senaatista sisäasian valiokunnasta. Olkaa hyvä. Muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Eilen iltapäivällä ja nyt tänä aamuna olemme ensinnäkin kuulleet esittelijöitä lainsäädäntöpaketista ja sitten eri asiantuntijoita, jotka ovat kertoneet näistä ongelmista, joita nyt käsitellään. Ja mielestäni tähän mennessä nämä ovat hyvin hedelmällisiä kokouksia näissä asioissa. Ja haluan kiittää tästä työstä, ja jota edelleen tehdään täällä Euroopan parlamentissa. Ja sen avulla saamme sitten hyvän pohjan tälle toiminnalle koko EU:ssa. No kun on nyt kuultu näistä kokemuksista esimerkiksi Hollannin lentokentältä tai Espanjan poliisin edustaja puhui hyvin konkreettisesta ongelmasta, joka koskee Espanjan rajoja. Ja kuten tiedätte, meillä on hyvin paljon ongelmia tietyissä osissa näitä rajanylityspaikkoja. Ja näin ollen on hyvin tärkeää helpottaa rajan ylitystä ja vapaata liikkuvuutta Euroopassa. Eilen jotkut puhujat olivat huolissaan, koska jos me jatkamme tämän tyyppistä tyyppisten toimien kanssa, niin sitten matkailu saattaa kärsiä tästä. Ja täytyy muistaa, että Espanjan yksi maista Euroopassa, koko maailmassa, jossa on eniten matkailua. Eli me ymmärrämme, että on hyvä helpottaa liikkuvuutta ja rajanylitystä, mutta täytyy muistaa yksi asia, joka on mielestäni avainasemassa, eli turvallisuus. Tässä maailmassa, ja näissä olosuhteissa tätä ei voi jättää sivuun. Ja jos vain riittäisi se, että helpotetaan rajanylitystä ja liikkuvuutta, tällähän tavalla voidaan perustella tätä lainsäädäntöpakettia, mutta jos tämä lisäksi otetaan huomioon turvallisuus, niin silloin on aivan väistämätöntä, että meidän täytyy toimia pikaisesti ja siinä aikataulussa, josta on sovittu. Eli minulla on kaksi päätelmää. Ensinnäkin Espanjan parlamentissa ja enemmistössä ja hallituksessa me tuemme lainsäädäntöpakettia, jota Euroopan parlamentti parhaillaan työstää. Ja toiseksi samalla tavalla ja syistä, jotka liittyvät turvallisuuteen, me uskomme, että näiden takeiden osalta näihin tietoihin täytyy antaa pääsy myöskin poliisille ja turvallisuuspalveluille eri jäsenvaltioille. Hei tässä kaksi päätelmääni. Ja mielestäni olisi myöskin tärkeää, että tässä keskustelussa, jota nyt käydään tulevina kuukausina, niin te voitte luottaa kansallisten parlamenttien panokseen. Kiitos you very much, Mr. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Fajon. you very much, madam. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos arvokkaasta panoksestanne. Oli hyvin mielenkiintoista kuulla esityksienne. Homotitte jotakin, minkä tiedämme. Eli tulevina vuosina tai kuukausina tulee olemaan yhä enemmän matkustajia tulossa Eurooppaan ja on tarvetta helpottaa tehdä Euroopasta houkuttelevampi ja että on käytössä mekanismeja, jotka tekevät rajat turvalliseksi, mutta erityisesti tekevät kaikki prosessit nopeammaksi ja on eri olosuhteita rajoilla, josta puhuttiin muussa kesä, talvi, mutta haluaisin kysyä kultakin kysymyksiä liittyen näihin teknisiin näkökohtiin, koska teillä on asiantuntijuutta mainitsitte että Suomessa, että Teillä on ES-järjestelmä muun muassa. Puhuitte paljon siitä, miten tehokasta tämä voi olla ja miten se voi nopeuttaa menettelyä, mutta se ei vielä riitä. Mutta ette ole maininneet ollenkaan sitä, kuka tätä tietoa käsittelee, kuinka kauan sitä säilytätte, kenellä on pääsy siihen. Ja tämä olisi kysymykseni, kuka käsittelee matkustajatietoja tosiasiassa ja mikä on suosituksenne, kun puhutaan siis biometriikasta ja siihen liittyvästä tiedosta. Olen varma, että teillä on kokemuksia siihen, siitä, mikä on hyvää ja alankomaista, siis lentokentän näkökulma mainittiin, eli on hyvä olla kasvotunniste, kasvokuva, mikä olisi suosituksenne perustuen kokemuksiinne. Eli että nyt meillä on pilottihanke, jossa keskustellaan tai arvioidaan sitä, että onko hyvä, että on kymmenen jälkeä neljä, kasvokuva, yhdistelmä molempia vai varmastikin minä haluaisin, että olisi niin ainakin minimimäärä, jotta emme kontrolloi liikaa näitä Eurooppaan tulevia ja haluaisin kuulla suosituksenne. Oli mielenkiintoista kuulla teiltä että tästä RTP-ohjelmasta, että sanoitte, että joko kyllä tai ei, mutta ette selitä syytä siihen, miksi jokin hakemus ei mene läpi, miksi joku ei pääse mukaan tähän RTP-järjestelmään, mitä ehtoja tähän liittyy, että joku hyväksytään tähän luetteloon, sillä tästä on keskusteltu täälläkin. Ja jälleen kerran haluaisin korostaa, että puhutaan siitä, että tarvitaan parempaa teknologiaa, mutta tämä teknologia, oikeuttaako se nämä kulut, joita tulee sitten? Ja tämä on myös tärkeä huolenaihe täällä, suuri huolenaihe täällä Euroopan parlamentissa. Ja myös se, että millä ehdoin laivavalvontaviranomaiset saavat näitä tietoja. Ja yritämme estää sen, että kaikki Eurooppaan matkustavat joudu epäilynalaiseksi. Kiitos. Now back to the members of the National Parliament. sitten kansallisen parlamentteihin Alankomaista edustajanhuoneesta herra Kuikan. Excuse me. Uh, <clears throat> good morning. Uh, my name is Kaukon. Hyvää huomenta. Nimeni on Kaukon. Pieni korjaus. Se on kyllä vaikea nimi. Haluaisin ensinnäkin kiittää puheenjohtaja tilaisuudesta osallistua tähän tärkeään kokoukseen. Kiitos sen järjestämisestä. Alankomaissa ongelmat, huolet äh, riittyvät tähän pakettiin. Kustannukset tietenkin ovat tärkeä aihe. Tietosuoja, henkilötietosuoja, joita älykkäiden rajojen paketti koskee, jos se nyt sitten toteutuu. Ja tässä mielessä haluaisin esittää kolme kysymystä. En niinkään esittää mitään kannanottoa. Aivan erityisesti kysyisin herra Hasmalta, hyvää huomenta alankomaiselta edustajalta, mutta haluaisin myös kutsua Espanjan ja Suomen kollegoja käsittelemään näitä kysymyksiä, joita esitetään. Ensinnäkin, ymmärsinkö oikein, herra Hasma, ihan oikein, että te puolette sitä, että on todella yksinkertainen järjestelmä ja käytettäisiin kasvotunnistaa järjestelmää älykkästä rajoista, jossa on mukana myös sormenjäljet. Ja toinen kysymys, jos se olisi tällainen yksinkertainen järjestelmä, olisiko se myös tarpeeksi turvallinen, jos käyttäisiin vain kasvoja tunnistamina? Ja vielä kolmas ja viimeinen kysymys Mm, olisiko se tarpeeksi asianmukainen, jos sitä käytettäisiin myös sekundaariseen tarpeeseen, nimittäin lain valvontatarkoitukseen. Puolatteko te tätä sekundaarista tarkoitusperää, joka liittyy siis lainvalvontakysymyksiin? Ja minkä takia tämä kysymys nyt on niin tärkeä minun kollegoillani Alankomaiden parlamentissa? Sen takia, ei ole niin kuin Espanjan kollega sanoi, ei ole ihan varmaa, että tarvitaan myös tämä sekundäärinen tavoite, lainvalvontatarkoite. Kiitoksia. Thank you, Mrs. Karkanen. Sorry for the... Kiitoksia. Pyydän anteeksi, mitä ensin nimenne. Sitten Italian senaatista, herra Krimi. Grazie. <clears throat> Kiitoksia. Aluksi haluaisin Liettuan kollegalle täsmentää, että olen ja olemme tällaisen älykkään rajajärjestelmän tukena. Mutta nämä tavoitteet, joista on sovittu, nämä liittyvät turvallisuuteen, niin ne tavoitteet olivat vähän suhteettomia, kun katsotaan nyt tätä järjestelmää, joka on suunnitteilla. Eli tässä on nyt tehty poliittisia valintoja, jotka menevät aika pitkälle ajallisesti, mutta haluaisin nyt puuttua tiettyihin asioihin, joista erityisesti Harsma puhui. Hänhän puhui järjestelmästä, jos nyt en ymmärtänyt väärin, jossa tiedot, jotka liittyvät matkustajien biometriset tiedot, ne tallennetaan ja sitten meillä on keskeinen tietojärjestelmä, jotka liittyvät rajan ylityksiin matkustajien osalta. Eli tässä ehkä voitaisiin ottaa nyt huomioon ongelmat, jotka liittyvät tietosuojaan. Näistähän eilen puhuttiin. Sitten Arkona Espanjasta. Se, millä tavalla sovelletaan näitä hypoteettisia järjestelmiä. No meidän täytyy odottaa näitä ensimmäisiä testejä. Eli me tässä nyt puhutaan biometrisestä tunnistamisesta, sormenjäljistä, iiriksistä ja muista. Millä tavalla voidaan helposti käyttää näitä järjestelmiä tilanteessa, kun esimerkiksi nähtiin tuossa äskettäisessä videossa. Esimerkiksi siellä laiva, laivasta tulee matkustajia ja autoja, joissa matkustajia sisällä. Eli järjestelmät, joita käytetään, millä tavalla niitä voidaan soveltaa. Eikö tämä itse asiassa hidasta toimintaa? Eli silloin matkustajat joutuvat kuitenkin sitten tulevan pois autosta. Eli tämä on ihan käytännön kysymys. Eli jos tässä järjestelmässä on yksikin puute, niin sitten koko järjestelmä ei oikeastaan ole enää turvallinen. Eli haluaisin tietää, onko tämä käytännössä mahdollista toteuttaa. Ai niin, ja sitten vielä, siis yksi kysymys vielä. Eli tämä tunnistusohjelma, tätä ilmeisesti Suomessa on käytetty, eli matkustajien tunnistamisjärjestelmä – se jotka usein ylittävät rajan. Eli onko tällainen maksujärjestelmä? Meillähän tällä hetkellä on olemassa järjestelmä, emmekä tiedä millainen seuraavasta tulee. Sitä nyt on suunniteltu. Eli nyt on mietitty ratkaisua, jossa matkustaja voi liittyä tällaiseen ohjelmaan ja sitten maksaa siitä. Thank you very much. Uh, Kiitoksia, herra Diaz de Mera. Gracias, señora presidencia. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia, Vinka. Niin, eh, ehkä en niinkään kysyisin vain esittäisin muutaman kommentin josta voi olla meille hyötyä. Nämä kommentit liittyvät kokemuksiin, joita Espanjassa meillä on ja myös minulla itselläni. Tänään olemme kuulleet esityksiä par- eri rajatilanteista maalla, merellä, ilmassa olemme olleet käyneet Schipholin ja Varahasin lentokentillä, lentoasemilla tunnemme myös merirajat varsin hyvin. Niissä on paljon painetta tietysti rajoituspaikoissa. Ja sitten pian saamme tutustua tai äh, saimme tietoa myös Suomen äh, rajatilanteesta ja kiittäisin myös Jussi halla Hän on ollut aktiivisena mukana tässä toiminnassa. Me tulemme vierailemaan siis pian siellä Suomessa. Ja sitten käymme myös Malmilla ja sitten vielä Niuhamassa Suomessa. Täällä vaikka ei tullut ihan selväksi. Niin, mitä tulee kansallisen parlamenttien jäseniin, kun ajatellaan sisäasiain valiokuntien toimivaltuuksia, jotta voitaisiin toimia jotenkin selkeällä tavalla ja käsitellä näitä monimutkaisia lainsäädäntökysymyksiä, josta tänäänkin on kysymys. On tärkeää, että voidaan vierailla tällaisissa rajanylityspaikoissa näkemässä tilannetta. Aivan erityisesti tärkeää on nähdä Sipolin lentokenttä. Me olemme käyneet siellä aivan erityisen tärkeää on nähdä myös maaraja, joka on niin monimutkainen, Ajatellen ilmastoolosuhteita, laajuutta, pituutta, samoin näitä valoolosuhteita niin kuin Suomessa. Sitten Alhefirasin satama, se kyllä kannattaa myös nähdä. Siellä löytyy paljon enemmänkin kuin mitä näistä äskeisistä kuvista näkyi. Sitten kysymys. Jos voisitte täydentää täydentäisimme tätä viimeisintä puheenvuoroa. Sipfolissa käytetään kasvotunnisteita, iiriks, silman iristä käytetään tunnisteena, mutta aivan erityinen erityispiirre Sipolin lentoasemalla. Siellä bisnesluokan matkustella on tällainen kortti. He maksavat tästä kortista. Ja tällainen matkustaja käyttää, niin kuin te hyvin tiedätte siellä Alankomaissa, käyttää tätä korttia sitten ja hän pääsee ihan helposti rajan yli, todella sujuvasti. Herra, arvoisa kenraali, voisitteko kertoa tästä kortista ja mitä se maksaa matkustajille? Mitä piirteitä siihen liittyy? Sitten vielä yksi asia, jonka olen montakin kertaa, mutta varmasti tästä, tätä tullaan käsittelemään seuraavassa paneelissa. Kun ajatellaan, että en, en, olemassa olevia järjestelmiä ennen tätä lainsäädäntöpakettia, jota nyt työstämme, niin Ajatelkaa, ketkä hallinnoivat rajanylityksiä? Minkälaisia ammatti, ammatillisia valmiuksia heillä on? Oletko sotilashenkilöitä, siviilihenkilöitä, poliisi, poliisin edustajia? Ajatelkaa tätä kysymystä, jotta ymmärtäisitte sitten paremmin, mistä on kyse seuraavassa paneelissa. Siis turvallisuusjoukkojen osallistuminen Sipholissa, Sipholin kentällä – Siellä on noin 7000 henkilöä ja puolustusjoukossa huomattava määrä myös lentoasemalla. He ovat virkamiehiä, sotilasvirkamiehiä, joiden tehtävänä on hoitaa raja yritysvalvontaa. Aikaisemmin kuulimme Espanjan edustajalta, että kenkät ovat poliiseja, jotka toimivat rajavartiostoissa maissa, joissa on jo tällainen järjestelmä etukäteen, niin siellä nämä henkilöt hoitavat tehtäviä. Miten sitten tämän uutuuden saamme aikaan? Korvaammeko nämä henkilöt tai käytetäänkö sitä ihan pelkästään siviilihenkilöitä jatkossa? Näitä asioita pitää todellakin miettiä ja niistä pitää keskustella. Nyt taidan jo kyllä tässä hiljentyä, koska olen käyttänyt aika paljon pitkää aikaa ja odotan sitten teiltä vastauksia. Kiitoksia vielä kolmelle esittäjille puheenvuoron pitäjille. Nämä ovat todella mielenkiintoisia esityksiä. Kiitos. Kiitoksia herra Diastemera. Sitten kollegojen vuoro kansallisesta parlamentista, mutta pyydän teitä nyt yrittämään pitämään kiinni puheajosta noin kolme minuuttia maksimissaan, koska meillä on vielä aika paljon puheenvuoroja jäljellä ja jonkin verran aikaahan pitää jättää myös puhujillemme, vieraillemme, jotta he pystyvät vastaamaan kysymyksiinne ja kommentteihin Turkista. Turkin parlamentista herra Agdar. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Älykkäät rajat, lainsäädäntöpaketti, tuotiin parlamenttiin 2013. Siinä on pää, kaksi pääteemaa, ES-järjestelmä sen tulee varmistaa, että tunnistamme ne, jotka pysyvät liian kauan. Nimi, sukunimi, passi tai henkilökortti, numero ja maahantulo- ja paistumispäivämäärät sekä sormenjäljet. Ne siis kerätään järjestelmään ja tämä tulee johtamaan jonoihin, niin sen takia on tämä rekisteröidyn matkustajien ohjelma, jota nähdään hyvänä vaihtoehtona sen myötä prosessi nopeutuisi. Käytössä olisi automaattisia ylityspisteitä muun muassa. Kun tarkastellaan näitä ehdotuksia, jotka koskevat älykkäitä rajoja, ei EU-kansalaiset, EU-ulkopuoliset kansalaiset, heiltä kerättäisiin, heistä kerättäisiin tietoa ja määriteltäisiin, jäävät, ovatko heillä jääneet liian pitkään. Tämä poistaisi jonoja, koska järjestelmä toimisi nopeammin. Kansalaisjärjestöt, jotka kannattavat maahanmuuttajien oikeuksia, väittävät, että, tai sanovat, että nämä järjestelmät, niissä pitäisi tehdä tuottavampia. 170 miljoonaa ihmistä joutuisi tiedonkeruun kohteeksi. Tietyt kansalaiset ovat kritisoineet tätä, mikä on ymmärrettävää. Maahanmuutto on hyvin tärkeä aihe Turkissa viimeisen neljän vuoden aikana on ollut, johtuen kansalaissodasta 1,6 miljoonaa pakolaista on painut Turkkiin Syyriasta. Tämä on johtanut siihen, että 4,5 miljardia euroa on käytetty Turkin hallituksen toimesta. Jesidejä, 900 000 jesidiä on painut Turkkiin Irakista sodan takia. Turkki kannattaa älykkäitä rajoja sen hanketta kaiken kaikkiaan. Kiitos. Thank you. Uh, next. Uh, Kiitoksia. Sitten Kroatiasta Gregar. Kiitoksia, puheenjohtaja. Eilen keskustelu oli vähän yleisluontoisempaa. Ja tänään sitten täällä on ihmisiä, jotka toimivat etulinjassa ja heillä on sitten on käytännönläheisempi näkökulma, kun ajatellaan näitä älykkäitä rajoja. Täytyy muistaa, että tätä, tämä ongelma on taloudellinen. Joka vuosi matkustajien lukumäärät nousevat 50 prosenttia. Kroatia nyt ei ole vielä Schengen-alueella, mutta meillä on jo yli miljoona kävijää vuodessa. Ja tämä on aika monimutkainen asia. Eli rajavalvonta. Ja siinä pitää kuitenkin muistaa ihmisoikeudet ja oikeudelliset standardit. Mutta meillä on kuitenkin aika tyydyttävä järjestelmä, mutta kyse on siitä, miten se järjestelmä voidaan integroida monimutkaisempaan eurooppalaiseen järjestelmään. Ensinnäkin kustannukset, siis kansalliset kustannukset ovat äärimmäisen korkeat ja vieläkin korkeammat, jos toimimme Euroopan tasolla. Johdonmukaisessa järjestelmässä täytyy noudattaa ihmisarvoa, ihmisoikeuksia, Meidän täytyy muistaa myöskin poliittiset ja oikeudelliset standardit, mutta tämä on myöskin hyvin tekninen kysymys. Tämä keskustelu on erinomainen esimerkki siitä, että meillä täytyy olla integroidumpi ja johdonmukaisempi järjestelmä teknisessä mielessä, koska meillä on kokemuksia omasta maastamme kun käyttöön on otettu uutta teknologiaa eri aloilla. Aikana, jolloin ei ollut johdonmukaista strategiaa, niin silloin käytettiin paljon aikaa ja rahaa järjestelmään, joka ei ole sopiva. Ja varmaankaan sitä ei voida integroida taloudellisesti tehokkaalla tavalla. Eli nyt kun on puhuttu näistä ongelmista, niin mielessäni ovat nyt kustannukset ja joustavuus. Hyvin pian tämän pilottihankkeen jälkeen meidän täytyy miettiä, mitkä ovat tekniset ehdot uudelle älykkäiden rajojen paketille, mutta myöskin on pidettävä mielessä aikataulu. Aika kuluu ja varmaan pian tulee uutta teknologista kehitystä, uusia taloudellisia paineita toimia mahdollisimman nopeasti ja tehdä muutoksia rajoilla. Kuten tässä Suomen esimerkissä kävi selville, niin on joskus hetkiä, jolloin ei ole riittävästi henkilöstöä töissä rajoilla. Ja sitten on taas monia päiviä, jolloin ei tarvita paljon henkilöstöä. Eli on kiireellisempiä ja rauhallisempia hetkiä. Ja siksi tämä asettaa teknologialle kovia paineita, ja sen pitäisi kuitenkin olla edullisempaa. Kiitos. Kiitoksia. Nyt täytyy sulkea puhujalista tähän. Kolme puhujaa vielä kansallista parlamenteista ja kolme Euroopan parlamentista, ja sen jälkeen puheenvuoron saavat vieraamme. Herra Hallaho. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, Lieutenant... Kiitoksia puheenjohtaja. Evästi Luutnanti Äh, Blunkis otti esille monikertaviisumit. Tämä saattaa monimutkaistua es järjestelmän ja biometrisen tunnistamisen jälkeen. Puhummeko tilanteista, jossa henkilö käyttää matkustusasiakirjaa, joka kuuluu jollekin toiselle henkilölle? Haluaisin myös kysyä, kuinka yleistä tällainen väärinkäytös on ja onko tällaiset henkilöt, joilla on siis moninaisia passeja, tulevatko he tietyltä alueelta tai tietystä maista. Yleisemmin viittaan joihinkin kommentteihin, joita tehtiin jo eilisessä keskustelussa. Haluaisin vielä lisätä tähän, että on tällainen väärinkäsitys jossakin siitä, että paketti älykkäistä rajoista rajoittaa uudella tavalla kolmansien maiden kansalaisten pääsyä EU-alueelle ja näin rakentaa tällaista Eurooppa-linnaketta. Minun ymmärtääkseni näin ei kuitenkaan ole. Rajaviranomaisten tehtävät pysyvät ihan samoina, mutta ilman teknistä päivitystä nämä tehtävät pitää suorittaa sitten mm, vähemmän luotettavalla tavalla ja aikaa menee myös paljon enemmän, jos ei mitään muuta. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Belgiasta sisäasen valiokunnan puheenjohtaja herra Vermaier. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin mitä tulee EU, jäsenvaltioita eivät ole mitään saarekkeita irti maailmasta. Meillä on kuitenkin on muitakin maita, jotka käyttävät maailmassa rajavalvontajärjestelmät, jotka ovat varsin sofistikoituneita. Käy, mekin tulemme nyt soveltamaan enemmän biometrisiä tietoja. Meillä on kaksinainen tarkoitus. että pyritään valvomaan ihmisten, tarkastamaan identiteetti asianmukaisella tavalla, iiriskannereilla, sormenjäljillä, kasvokuvilla, mutta pyritään myös helpottamaan toimintaa. Me juuri kuulimme esimerkkeistä Alankomaista ja Espanjasta, jossa korost, toisessa korostaa enemmän valvontaa ja toisessa tätä helpotusta ja nopeuttamista, mutta etenkin meidän pitää tehokkaalla tavalla pystyä työstä, tekemään työtä kaikilla Euroopan ulkorajoilla. Ja tässä Belgia on ollut varsin kriittinen tämän ehdotuksen suhteen, mutta tuemme kyllä tätä tietä tai tästä pakettia älykkäistä rajoista. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että tarvitaan riittävän määrä aikaa, jotta voidaan tehdä teknisiä tutkimuksia ja pilottihankkeita. Ne todellakin kannattaa toteuttaa. Mitä ajatellaan, kun ajatellaan hiljattaisia tapahtumia tämän vuoden alussa, niin todellakin haluamme että poliisi ja lainvalvontaviranomaiset saavat, voivat osallistua näihin tietokantoihin, kun ajatellaan terrorismivastaista toimintaa. tämä ehdotus on meistä tarpeellinen ja hyödyllinen myös terrorismia, terrorismia ajatellen, mutta tällainen yleinen huolenaihe täytyy ottaa myös esiin, nimittäin kustannukset tässä järjestelmässä. Kustannukset ovat todennäköisesti ovat varsin korkeat ja ehkä hinta vielä tästä nousee, mutta monissa EU-maissa, meidänkin maassamme Belgiassa, ovat säästöt edessä tulevienkin vuosina. Ja siksi tämä on aika herkkä kysymys, tämä rahakysymys. Pitää pystyä suorittamaan säästöjä ja toisaalta pitää pystyä investoimaan. Ja kun ajatellaan sitä kustannushyötypuolta, kustannuksia syntyy, jotta myös hyötyä löytyy. Sitten olisi hyödyllistä tietää, mikä, mit, mit, kuinka paljon tämä on maksanut Espanjassa ja Alankomaissa ja minkälaisia hyötyjä sitten tästä on syntynyt näistä investoinneista. Näin voisimme oppia hiukan ja siirtää tätä kokemusta muualle ja nähdä, kuinka tehokasta tästä toiminnasta voisi sitten tulla. Kiitos. Kiitoksia. Rouva Alvarez Espanjasta. Mikrofoni. Sí, muchas gracias por promover este... Kiitoksia tämän kokouksen järjestämisestä. Se on meistä erittäin tärkeää. Ja ehkäpä pitäisi myöskin miettiä sitä, että kansalliset parlamentit myöskin järjestäisivät tällaisia keskusteluita omalla alueellaan, koska tämä on mielestäni aihe, jota ei riittävästi ole käsitelty kansallisella tasolla. Ja kaksi kysymystä. Minulla on se vaikutelma, että tässä on nyt kaksi kantaa, huolimatta siitä, että meillä on yhteinen tavoite. Tärkeää on, että kaikki henkilöt, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron, ymmärtävät, että ulkorajat ovat yhteinen asia. Ja on tärkeää myöskin, ja olemme samaa mieltä siitä, että liikkuvuuden helpottaminen ja nopeuttaminen rajoilla – Eli meidän täytyy nopeammin esimerkiksi tarkistaa henkilöllisyys, niin tästäkin olemme kaikki samaa mieltä. No sitten epäsuorasti tässä nyt on tällainen virtaus, joka vaikuttaa siltä, että emme kaikissa asioissa ole ihan samoilla kannoilla. No missä asioissa, kun on vaikka epäilyksiä, jotkut parlamentin ovat puhuneet tästä mahdollisuudesta, että ei ole riittävästi takeita – jotta voidaan taata oikeudet, jotka liittyvät henkilöllisyyteen, ja sitten on huolenaiheita, jotka liittyvät valvomattomaan biometristen tietojen käyttöön. Ja on siis loogista, että monet kansalliset kansanedustajat ja Euroopan parlamentin jäsenet ovat puhuneet näistä ongelmista. No mikä tässä on peruskysymys tai mikä minun vaikutelmani? Voi vaikuttaa siltä, että se mistä nyt puhutaan toissijaisena tavoitteena ehkä onkin se kaikkein tärkein tavoite viime kädessä. Ja jos on näin, niin sitten meillä on kyllä edessämme ongelma. Joka tapauksessa näiden takeiden etsiminen, tästähän monet ovat jo puhuneet, niin sitä ei pidä nähdä vastustuksena tämän järjestelmän käyttöönotolle. Mutta jos me käymme ainoastaan teknistä ja taloudellista keskustelua, ja jätämme toissijaiseksi kysymykset, jotka liittyvät näihin välineisiin, joiden avulla voidaan taata matkustajien oikeudet, niin se olisi kyllä vakava virhe. Muun muassa siksi, että kannat jäykistyisivät ja sitten tämä kuilu niiden välillä, jotka haluavat taata oikeudet ja jotka haluavat sitten taas taata turvallisuuden, niin tämä kuilu vain syvenisi. Eli olisi hyvä, jos mahdollisuuksien mukaan voisimme enemmän käsitellä kysymyksiä, jotka liittyvät oikeuksiin. Ja sitten yksi kysymys, koska mielestäni on tärkeää nyt puhua tästä. Espanjalainen virkamies voisi kertoa, kuinka kauan henkilöt keskimääräisesti jouduvat, joutuvat odottamaan rajan ylityksessä esimerkiksi kesäaikana tässä espanjalaisessa satamassa, josta juuri puhuttiin. Kiitos herra Lopes Aguiar. Aguiar. Kiitoksia Kinga. Minäkin haluaisin yhtyä tähän, tähän keskustelun kansallisten ja Euroopan parlamentin jäsenten väillä tästä kysymystä, joka liittyy vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen. Sehän vaikuttaa lainsäädännöllisesti EU-hun ja sen jäsenvaltioihin, kun pyritään hallinnoimaan ulkorajoja yhteisellä tavalla. Tähän Smart Borders paketti pyrkii, älykärajojen paketti pyrkii. Tästä nyt ollaan puhuttu täällä eri näkökulmista katsottuna. Ja erityisesti on tullut esille tämä eräänlainen tietynlainen vastakohtaisuus eri puheenvuoroissa, kun ajatellaan kansallisia kokemuksia ulkorajoilla, on kyse sitten lentoasemista tai merirajatilanteista. Ja tietysti Täytyy kiinnittää huomiota al sataman edustajan puheenvuoroon tai tähän esimerkkiin pitää kiinnittää huomiota. Kaikkihan eivät tätä tilannetta täällä Euroopan parlamentissa tunne. Kyseessä on todella strateginen, ratkaisevan tärkeä satama. Ajatellen koko EUta lähdetään liikkeelle vaikka vai tästä valtavasta volyymista vierailijoita, matkustajia, jotka säännöllisesti kulkevat sataman kautta Euroopan alueelle. Ei vain tässä täytetä sääntöjä, vai, vaan nämä ovat tällaisia säännöllisiä matkoja, tulevat ja menevät. Tietysti Maru, Marusta kausityöntekijät, jotka te, tulevat tekemään työtä Espanjaan. Ja konkreettisesti osoittaa tätä kautta voidaan osoittaa, että on tällaista säännöllistä hyvää maahanmuuttoa, joka vaikuttaa kansantalouteen, he osallistuvat maksamaan, he maksavat siis veroja Espanjaan. Ja kysymys kuuluukin, onko laskettu, minkälainen vaikutus voisi olla siitä, jos täytäntöön pannaan tätä älykkäiden rajojen pakettia, tai kun se toteutetaan käytännössä? Sen tavoitteenahan on juuri, tavoitteena on helpottaa matkustajarekisterin kautta pääsyä näiden henkilön kohdalla. Minkälainen kerrannaisvaikutus voisi syntyä tästä, kun on ulkomaalaisia vierailijoita, erityisesti viittaan nyt marokkolaisiin Algeciresin satamassa. Minkälainen vaikutus voisi syntyä tästä, kun helpotetaan siis säännöllistä lainmukaista maahanmuuttoa. Monethan täällä parlamentissa pahoittelemme sitä, että aina kun puhutaan ulkorajojen hallinnoinnista Euroopassa, niin se on kaikki vars... Tässä keskitytään varsin kielteisesti maahanmuuttovirtoihin ja ne tavaraan leimataan uhaksi turvallisuudelle ja niin edelleen. Ja sitten tämän kaiken tuloksena on, että suljetaan ovet sitten ihan laillisellekin maahanmuutolle. Ja näin sitten riistäytyy käsistä tämä sääntöjen vastainen maahanmuutto. Ja ihmiset joutuvat eh, muun muassa ihmiskaupan uhreiksi tämän takia. Kiitos. Kiitos, herra Lopes Jakijar. Sitten täällä vielä viimeinen puhuja kansallisesta parlamentista, unkarilainen kollega, herra Tuut. Olkaa hyvä. Köszönöm szépen a szót asszony is engedje meg, hogy a... Kiitos oikein paljon puheenvuorosta. Puheenjohtaja, haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi kansallisen kasvakouksemme puolesta Euroopan raja turvallisuusjärjestelmä lisää siis turvallisuutta Unkarissa. Unkarissa me siis vastaamme rajatarkastuksesta ja se helpottaisi työtä huomattavasti. On tärkeää, että on saatavilla tietoja näistä järjestelmistä, jotta voidaan torjua rajat ylittävää rikollisuutta. Ja se tulee olemaan hyvin tarpeen varmistaa, että rekisteröinti ei lisää ylitys, rajanylitysaikoja tai hyvin vähän vain. Haluaisin korostaa, että leimat passissa eivät ainoastaan tuo tietoa viranomaisille, vaan myös käyttäjille, sillä ne osoittavat maahan tulopäivän tai EU-hun tulopäivän. Joten siinä näkyy heidän passissa, passin leimassa se heidän se aika, jonka he saavat pysyä. Sen takia haluaisin korostaa, että kun järjestelmä on käytössä, eikä ole enää leimoja passeissa, niin tämä pitäisi tarjota ratkaisu, jotta matkustajat voivat sitten itse selvittää internetin avulla esimerkiksi, milloin he ovat saapuneet EUn sisälle, jotta he voivat sitten laskea itse. Kiitos. From the European... Kiitoksia sitten edustaja Bonfoy Euroopan parlamentista. S'adresse à monsieur Kiitoksia. Kysyisin Harsmalta. Te puhuitte näistä uudistetuista toimintamenetelmistä lentokentällä. Ja te täsmensitte, että 18 prosenttia henkilöistä, jotka käyttävät sähköportteja, heitä täytyy tarkistaa uudelleen, koska heitä piti auttaa tämän uuden järjestelmän käytössä. Ja paljon ei myöskään ole puhuttu matkustajien näkökulmasta – onko lentoasemilla tehty mielipide tiedusteluita näiden henkilöiden osalta, jotka ovat käyneet läpi tämän valvonnan, ja pitävätkö sitä nopeampana ja parempana, vai onko se heidän mielestään monimutkaisempaa? Tuntuiko heistä, että heidän oikeuksiaan ja yksityiselämänsä on kunnioitettu? Kiitos. Kiitoksia teille. Nyt, hyvät kollegat, annan 15 minuuttia kaikkiaan vastauksiin ja kommentteihin. Olemme nyt hieman Sitä aikaan aika vähän ja nyt sama järjestys puhujen kohdalla kuin aikaisemminkin, joten herra Blomqvist ensin. Thank you, <coughs> I'm sorry. Thank you, Madam Kiitos puheenjohtaja. Kiitos hienoista kysymyksistä meille kaikille. Yritän vastata niihin pakettina. En välttämättä viittaa yksittäisiin kysymyksiin, mutta otan esille aiheita, jotka olivat yleisesti esillä. Yksi kysymys liittyi kansalliseen ES-järjestelmäämme ja kuka vastaa tiedosta ja kuinka kauan sitä säilytetään. Eli kyllä, meillä on tämä kansallinen ES-järjestelmä. Tällä hetkellä siihen säilytetään aakkosnumerista tietoa. Sitä tietoa pidetään rajavartijoiden parissa, joten tämä rajavartija omistaa tämän rekisterin. Tietoa pidetään järjestelmässä viisi vuotta. Ja pääsy annetaan rajavartijoille, poliisille ja tullille joten kaikki nämä viranomaiset pääsevät käsiksi näihin ES-tietoihin, mutta ainoastaan heidän virkatehtäviään varten totta kai. Sitten useita kysymyksiä esitettiin liittyen biometriikkaan. Ja kysymys kuului, että mikä olisi oikea ratkaisu, kasvotunniste, sormenjäljet, värikalvo vai mikä? Tällä hetkellä me puolamme sormenjälkiä Syy siihen on, että kaikki järjestelmät, joita on kehitetty EU-tasolla tähän mennessä, perustuvat sormenjälkitunnistukseen, joten meillä on jo välineitä rajanylityspaikoilla. Olemme kouluttaneet rajavartioita ja niin, niin edelleen. Ja siis kun puhutaan automatisoidusta porteista, jotka alkumaiden kollega esittelikin täällä, ja meilläkin on niitä, Helsinki-Vantaan lentokentällä, niin kasvotunniste, sitä käytetään myös laajalti kokemuksen perusteella. Se on ollut turvallinen järjestelmä, joten meidän tulee kuitenkin testata sitä ja tämä tapahtuu pilottihankkeen myötä, jota EU-liisa koordinoi tulevina kuukausina. Kun ajatellaan maarajojen ylityspaikkoja, niin siihen liittyy tiettyjä haasteita, jos halutaan ottaa kasvokuvia. Kaikilla kolmannen valtioiden kansalaisilla ei ole biometristä passia, eli jos kasvokuva pitää ottaa ja varastoida se, jos on ulkona kylmää, sataa lunta, niin ongelmia saattaa syntyä, joten asia pitää tarkastella ja testata varovaisesti. Sitten kun otetaan sormenjälkien lukumäärää, se onkin on, liittyy monien muuhun kysymyksiin. Kuinka kauan tietoa säilytetään järjestelmässä, säilytysaika, liittyy siihen, että miten laivavaltakunnasta pääset käsitietoihin, mutta myös biometriikkaan ja siihen, että montako niistä pitää rekisteröidä. Jos ajatellaan tilannetta, että on kymmenen sormenjälkeä ES-järjestelmässä ja säilytysaika vain kuusi kuukautta, niin huomataan, että se on ongelmallista matkustajalle, sillä meidän pitää ottaa sormen jälkeen ja rekisteröidä järjestelmään kuuden kuukauden välein, jos matkustaja ylittää rajaa. Eli tämä ei, ole, ei pidä ottaa ainoastaan rajavartijan näkökulmaa huomioon, eli että säilytysajan pitäisi olla tarpeeksi pitkä, mutta pitää ottaa myös huomioon, mikä on matkustajan etu, että ei aiheuteta pitkiä jonoja ulkorajoilla. Joten me tulee pilottihankkeen jälkeen päättää ratkaisustamme, ja se tulee perustumaan sitten hankkeen tuloksiin. Sitten kulut mainittiin useasti. Monet mainitsivat kulut, ja olemme täysin samaa mieltä siitä, että kulut ovat korkeat älykkäiden rajojen pakettia varten, mutta haluaisin korostaa, sanoin sen jo esityksessäni, eli toinen vaihtoehto on, että pärjäämme itseksemme, Suomi tekee niin Portugal, Espanja, Alankomaat, kaikkien pitää katsoa tehdä jotakin omilla rajoillamme. Se saattaa maksaa jopa enemmän kuin se, että asioita tehdään EU-tasolla. Jos rajanylityspaikka pitää laajentaa, se maksaa miljoonia, jopa 10 miljoonia, jos yhtä rajanylityspaikkaa halutaan laajentaa. Ja jos tämä voidaan välttää, niin se auttaa meitä paljon ja säästää rahaa. Ja kuten sanon esityksessäni, tiettynä hetkenä rajoilla on ruuhkaa ja sitten toisena on hiljaisempaa. Eli jos ainoastaan laajennetaan koko ajan, niin tila ei välttämättä käytetä tehokkaasti koko päivän aikana. Sitten tämä monikerta viisumien niin väärinkäyttö. Passeja annetaan oikeille henkilöille. Ne ovat todellisia aitoja passeja, joten henkilössä ei ole mitään vikaa henkilö voi saada niin monta passia kuin hän saa valtioilta. Ja tämä pätee erityisesti venäläisiin ja entisiin Neuvostoliit- entisiin Neuvostoliiton maihin. Ne ihmiset, jotka asuvat niillä alueilla, heillä saattaa olla kuusi seitsemänkin passia. Ja sitten kun he tulevat Schengenin alueen, he voivat valita, mitä passia he näyttävät rajavartijalle, ja siinä ei ole mitään laitonta. Se on täysin laillista, mutta meidän näkökulmastamme se on mahdoton tehtävä tietää, kauanko he ovat pysyneet Schengenin alueella. Joskus nimet kirjoitetaan jopa eri tavalla Tajikistanissa kuin Kirgistanissa jne, joten se on meille hyvin vaikeaa käsitellä tällaisia tilanteita. Uskoakseni, anteeksi, on vielä kysymys. Oli kysymys siitä, että LTP-ohjelman merkistön matkustajan ohjelma, onko se rakennettu niin, että se on maksullinen, valitettavasti vielä meillä ei ole rekisterimatkustajien ohjelmaa, mutta se, mitä me haluamme on, että älykkäiden rajojen paketti aloittaisi toimintansa pian ja sitten voisimme alkaa työstää omaa rekisterimatkustajien ohjelmaa. Meillä on ainoastaan ES-järjestelmä, kansallisesti. Kiitos. Thank you very much, Mr. Blomqvist. Kiitoksia, herra Blomqvist. Kiitoksia, että piditte kiinni aikarajoituksista. Sitten välittömästi herra Harsman vuoro, olkaa hyvä. Um, first of all, I would like... Kiitoksia. sinne haluaisin kiittää herra Dias de Meraan, Rova Fajonia, mutta myös eh, herra halla joka vieraili Sifolin lentoasemalla. Ja näitte sitten paikan päällä, mikä tilanne on ja miten tämä uusi järjestelmä vaikuttaisi meihin. Palaan vielä Roa Fajonin kysymykseen. Hän kysyi suoraan, minkä takia ettei jaa perusteluita sille, miksi joku ihminen ei pääse mukaan RTP-ohjelmaan. Ehkä nyt puhutaan selvästi, me tietenkin kerromme henkilölle, että hän ei pääse mukaan, koska olemme löytäneet jotakin poliisirekisteritä tai jotakin tällaista, mutta emme jaa tätä tietoa minkään muun osapuolen kanssa, mukaan lukien esimerkiksi hän, tämän henkilön työnantaja joka on saattanut. Sitten herra Diasto Mera kysyi tai teki meidät tietoiseksi tästä seikasta, että pitää olla varoa jossakin maassa poliisi toimii näissä tehtävissä jossakin taas siviilihenkilöt, jossain muualla taas sotilashenkilöt. Haluaisin nyt selittää tätä asiaa hiukan. En halunnut juuri kertoa liikaa tästä marechaussee laitoksesta koska aika on vähän. Me aina kuvaamme itseämme santarmistotyyppisenä laitoksena, tai olemme siis poliisiorganisaatio, jolla on sotilasasema. Herra Meera Mera myös kysyi kustannuksista jota syntyy, että jos tulee mukaan tähän meidän RTP-ohjelmaamme. Tämä on kaupallinen ohjelma todellakin, toimii liiketalousen pohjalta, pitää maksaa joka vuosi jäsenmaksu riippuen paketista, jonka haluaa 100-200 euron välimaastossa kuljetaan. Sitten kysymyksiin jotka tulevat Käyköniltä. Itse asiassa teidän kaksi ensimmäistä kysymystä ottaisin yhdessä. Puollammeko yksinkertaisempaa järjestelmää? Kyllä, luonnollisesti näin on. Mitä yksinkertaisempaa, sen parempaa, koska tätä kautta autetaan matkustajavirtojen kulkua rainoituspaikoilla. Tämän takia olemme aloittelemassa ensi kuussa pilottihanketta ja siinä sitten kokeilemme liikkuvuuden kannalta sitä, jos joku antaa vain sormen jälkeensä vaan samalla tai sitten antaa myös kasvokuvansa käyttöön ja sormenjäljestä tehdään sitten päätös, riittääkö neljä vai kahdeksan vai kymmenen. Jos järjestelmästä on niin yksinkertainen, onko se tarpeeksi turvallinen, se, onhan, se on kyllä meille ihan ykkösprioriteetti. Yritämme löytää tässäkin kyllä tasapainon, mikä on kaikkein yksinkertaisin järjestelmä, mutta silti vielä tarpeeksi turvallinen ja varma, kun ajatellaan asiaa turvallisuuden kannalta. Sitten kolmas kysymys, jonka otettiin esille Rova Käyken, se liittyi lainvalvontaan sekundäärisenä tavoitteena. Kyllä, jos se olisi mahdollista, se auttaisi kyllä meitä toimimaan tehokkaammin rajavartiostossa ja rajanylityspaikoilla, mutta tietenkin rajavartiolaitoksena ymmärrämme poliittiset vaikutukset, joita syntyy, kun liitetään lainvalvontapuoli pakettiin älykkäistä rajoista, mutta kyllä, jos se on mahdollista vaan. Kun puhutaan ihan rajavartioston kannalta, niin me haluaisimme tämän, tämänlaisen järjestelmän aikaan. Herra Krimi Italiasta esitti kysymyksen siitä, varastoimmeko matkus, matkatietoja. Ainakin näin kuulitte minun puheenvuorosta, emme me varastoi matkahistoriatietoja. Tässäkin siitä kyllä olisi meille hyötyä tietysti. Kyllähän sitä olisi hyötyä meille, jos voisimme nähdä, missä henkilö on aikaisemmin kulkenut ja matkustanut, mutta emme varastoi näitä tietoja. Ehkä sitten PNR, PNR-keskustelun puitteissa tämä on jatkossa mahdollista, mutta tällä hetkellä ei näitä varasto, varastoida vielä. Teidän pitäisi muuten ymmärtää se seikka, että kun katsoo jonkun passia, niin sieltähän löytyy tämä matkahistoria tavallaan ainakin miten hän on matkustanut kolmansien maiden kohdalla, kun on tarjottu viisumia esimerkiksi. Sitten herra Vermölenille kysymys. Vörmön kysymykseen hän puhui kustannuksista ja hyödyistä. Tämä on kyllä minulle vaikea kysymys vastata. Meidän RT-ohjelmamme on ollut toiminnassa jo 14 vuotta, enkä voi antaa nyt tähän hyvää vastausta. Mutta tässäkin pitäisi löytyä tasapaino kustannusten ja hyötyjen välillä. Se on varma asia ja mielelläni kyllä keskustelen tästä enemmän teidän kanssanne jälkikäteen. Sitten viimeinen kysymys, Rova Von Fualta. Olemmeko tehneet jokin tutkimuksia, kysyneet matkustajilta, mitä mieltä he ovat näistä sähköistä porteista, mutta kyllä näin on tehty. Ei mitään tieteellistä tutkimusta ole tehty varsinaisesti, mutta Olemme kuitenkin hiukan tarkastaneet matkustajat, kun he ovat tulleet meidän järjestelmän mukaan. Olemme todenneet, että he pitävät tästä. Heidän pitää kyllä tottua siihen ensin. Vaikkakin tämä on hyvin yksinkertainen järjestelmä, niin siltikin se on, on vaikea käyttää ehkä oikea sivu passista esiin, joten heistä se on hiukan vaikeaa alussa, mutta sitten he todellakin pitävät tästä. Emmekä ole kuulleet minkäänlaisia valituksia siitä, valituksia esimerkiksi yksityisyyden suojasta rajoitan puheenvuoroni tähän. Kiitoksia herra Harsmo. Sitten viimeinen puhujamme, herra Barcelo. Bueno, eh, yo un poquito más... No niin. No niin. Rajapoliisina täytyy sanoa, että on paljon asioita, joista en tiedä, Esimerkiksi kuka varastoi, kuka käyttää näitä tietoja. Näistä asioista en tiedä kyllä mitään. Sitten Krivin kysymys. Tämä järjestelmä, joka on käytössä Alehtirasin satamassa. Tämä on siis matkustaja-alueella käytössä. Ajoneuvo-osastolla ehkä tulevaisuudessa tämä tulee käyttöön, mutta tällä hetkellä sitä ei ole Algeciras on pilottihanke tämän tyyppisen valvonnan osalta. Uskon, että kokemukset ovat myönteisiä ja kun kyse on EU-matkustajista, jotka ovat 18-vuotiaita, heidän osaltaan nämä ionot syntyvät ja meidän täytyisi joustavuttaa eurooppalaista sitten matkustamista. Eli tämä on myönteistä, mutta ajoneuvo, ajoneuvojen osalta en osaa sanoa, mikä on tilanne tulevaisuudessa. Sitten Alvarez, mitä tulee näihin odotusaikoihin kesällä. Se ei riipu ainoastaan poliisista, vaan se riippuu myöskin laivoja, laivaliikenteestä. Mitä enemmän laivoja tulee, niin sitä enemmän jonoja syntyy. Eli kun laiva saapuu satamaan ja sitten ihmiset tulevat ajoneuvoissa, no ehkä siihen menee puoli tuntia 45 minuuttia, riippuu siitä, mitä löytyy ajoneuvoista, jotka tulevat autoista kaikkia asiakirjoja ei käsitellä samalla tavalla. Joskus täytyy katsoa tarkemmin leimoja. Eli tämä on hyvin myönteistä, koska näin voidaan parantaa matkustajavirtojen liikkeitä. Ja sitten meillä on rekisteri tietokoneessa, jossa nähdään kuinka kauan ihminen on ollut EUn alueella, onko hän ylittänyt aikansa ja niin edelleen. No sitten henkilöt, jotka tulevat Espanjaan töihin, No ainakin Alhetirassin satamassa lähinnä naiset tulevat poimimaan mansikoita. Ja meille toimitaan luettelot henkilöistä, jotka tulevat viisumien kanssa. Ja nyt meillä on tämä VIS-järjestelmä, joka on helpottanut viisumien käsittelyä paljon, koska sitten nähdään, onko valokuva esimerkiksi muutettu verrattuna aikaisempaan. Eli tämä on nopeutunut hyvin paljon. Ja sitten kun ajatellaan Theutan kaupunkia, niin se on sitten tilanne, jota en tunne kovin hyvin. Eli henkilökohtaisesti en siitä osaa sanoa mitään. Sitten Diatemera sanoi, että me olemme poliiseja, mutta ensisijaisesti me käsittelemme näitä henkilötietoja ja ennen kuin olin poliisi, olin espanjalaisissa turvallisuusjoukoissa ja meidät seulotaan aika tarkasti, jotta tiedetään, että meillä ei ole mitään rikollista menneisyyttä Eli me olemme henkilöitä, jotka yritämme taata henkilöiden turvallisuuden. Ja henkilö, joka tulee rajan yli, hän on asiakkaani, en kohtele häntä huonosti, vaikka kyse olisi maahanmuuttajasta tai jopa henkilöstä, jolla on väärännetty passi. Eli se nyt ei ole mitenkään esimerkiksi murhaan verrattavissa oleva rikos. Monia heistä on huijattu heidän omissa maissaan, he ostavat väärännettyjä passeja, löytääkseen paremman elämän. Ja sitten jos heidät otetaan kiinni rajalla, niin sitten ikävä kyllä heidät on palautettava. Mutta emme me ole pahoja. Me yritämme toimia mahdollisimman tehokkaasti työssämme. Ja kun meillä on teknologia apunamme, niin sitä paremmin voimme työmme tehdä. Ja... Niin, no siinä kaikki. Kiitos. Thank you very much, Mr. Barcelona. Uh... Se herra Barcelona. Hyvät kollegat, nyt olemme vieneet loppuun tämän kolmannen osuuden. Kiitän puhujiamme, kiitän kollegoja teidän osallistumisestanne. Tämä oli todella mielenkiintoinen ja hyödyllinen kokous. Toivon, että teistä kaikista tuntuu ihan samalta. Nyt sitten annan hetken aikaa panelisteille vaihtaa paikkoja ja pyytäisin herra Portugalin parlamentin jäsentä tulemaan tänne johtamaan herra Magalhasia. Ja sitten vielä kaksi viimeistä puhujaa tässä viimeisessä istunnossa, herra Selen ja herra Rova Rovan Brover. Thank you. Okay, dear colleagues, uh, we'll resume our... No niin, arvon kollegat, jatkamme työtämme ja keskustelua. Kaikki tiedätte, miten tämä pelittää tähän mennessä, ja nyt keskustellaan hyvin arkaluontoisesta aiheesta, nimittäin lainvalvontaviranomaisten oikeus käyttää näitä järjestelmiä, joita on jo käytössä, ja uusiakin, joita toivottavasti saadaan pystyyn jokin päivä. Kuten tiedätte, meillä on täällä kaksi puhujaa yksi tulee pian tänne, joten puheenvuoro ensimmäiselle puhujalle. Ja sitten voidaan käydä keskustelua noin tunti. Eli ensimmäinen puhuja, kuten tiedätte, on herra Zeleen, Saksan sisäministeriön terrorismin torjuntayksikön johtaja. Me kaikki kuulemme innolla uutisia Saksasta. Täällä nyt puheenvuoron herra Zelein, olkaa hyvä. Ganz herzlichen Dank. Kiitoksia. Kiitokset myöskin siitä, että tänään olen saanut tulla kertomaan meidän näkökulmastamme terrorismin torjuntaan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan. Sitten puhun myöskin älykkäistä rajoista tietyiltä osin, ja toivottavasti voin tukea teidän työtänne tällä tavalla. Hyvät naiset ja herrat, järjestäytyneessä rikollisuudessa ja terrorismin osalta nähdään, että nämä ilmiöt kansainvälistyvät ja myöskin erikoistuvat. Järjestäytynyt rikollisuus toimii nyt eurooppalaisilla markkinoilla. Ne ovat hyvin puolensa vetävät markkinat järjestäytyneelle rikollisuudelle. Ja kyse on usein hyvin ammattimaisesta työstä, jossa on työnjakoa. Länsi nähdään värväysalueena, mutta myöskin toiminta-alueena. Ja kun ajatellaan propagandaa, värväystä, koordinointia ja kommunikointia rikollisjärjestön välillä, niin tämä usein tapahtuu verkossa, mutta kuitenkin nämä järjestöt, joista tässä on kyse, joutuvat kuitenkin viime kädessä myöskin liikkumaan fyysisesti. Heidän on toimittava fyysisesti toiminta-alueellaan. Ja tämän vuoksi heidän on sitten liikuttava myöskin fyysisesti näillä alueilla, eikä pelkästään verkossa. Rikollisjärjestöillä on erilaisia menettelytapoja ja tavoitteita. Ne ovat hyvin keskeisiä näille ryhmille ja matkustaminen samaten ja tämä pätee sitäkin enemmän, mikäli nämä ryhmät toimivat ammattimaisesti. He osaavat tunnistaa poliisin toimintaa. Esimerkiksi Espanjan kollega näytti teille kuvia siitä, miten toimitaan näissä tarkistuksissa, miten poliisia yritetään huijata. He ovat hyvin ammattimaisia myöskin viestinnässään. Heillä on salausteknologia, jolla he pystyvät salaamaan viestintäänsä heillä on valehenkilöllisyyksiä, ja kun he toimivat Euroopan alueella, niin he yrittävät toimia piilossa. Keskeisissä kysymyksissä heidän täytyy luottaa organisaationsa keskeisiin henkilöihin, jotta he voivat olla varmoja, että nämä henkilöt eivät toimi tiedustelupalveluiden tai poliisin laskuun. Tällöin kyse on usein kolmansien maiden kansalaisista. Nämä ovat keskeisiä henkilöitä, jotka ovat keskeisessä roolissa järjestössään näissä maissa. Usein kyse on logistiikasta, toimintasuunnitelmista ja hyvin pitkälle erikoistuneista rikollisista, jotka matkustavat myöskin ihan fyysisesti samalla tavalla kuin järjestöt ylipäänsä toimivat ja kätkevät toimintaansa. Heillä voi olla esimerkiksi lume, liikematkoja tai he voivat käyttää väärennettyjä matkustusasiakirjoja. Kollegani jo esittelivät teille tämän tilanteen. Eli on paljon henkilöitä, joilla on erinäisiä laillisia asiakirja. Jäsenvaltioiden turvallisuusviranomaiset tekevät kaikkensa tunnistaakseen ajoissa rikollisia suunnitelmia, ja usein näissä asioissa on onnistuttu, mutta on tietysti muutamia yksittäisiä ikäviä tapahtumia, joihin ei ehdity ajoissa reagoimaan. Esimerkiksi Pariisi, Bryssel ja Kööpenhamina ovat tällaisia esimerkkejä lähimenneisyydestä. Jos haluamme säilyttää vapauden ja turvallisuuden alueen, niin meidän täytyy miettiä, millä tavalla voimme ylläpitää ja suojella tätä tasapainoa. Ja tässä keskustelussa, kun puhutaan älykkäistä rajoista, kyse on siitä, että meillä on riittävä tasapaino ja tähän liittyy tietysti se, että turvallisuus näkökulma pitää ottaa voimakkaammin esille. Itse tulen tältä alalta ja itse keskityn juuri tähän seikkaan. Kolmansien maiden kansalaisten matkustaminen Euroopasta ja Eurooppaan liittyy näihin tutkimuksiin. Eli meidän täytyy katsoa, millä tavalla voidaan vahvistaa turvallisuutta ja sitten voidaan torjua tiettyjä tapahtumia. Ja uskon, että voin puhua teille tästä myöskin ilman kaksivuotista koevaihetta, joka on suunnitteilla ja joka liittyy siihen, että turvallisuusviranomaiset saavat käyttöä tietoonsa. Jo nyt kokemusten perusteella voimme selvästi jo sanoa, että kyse on turvallisuudesta, ja emme kuitenkaan halua haitata ihmisten liikkuvuutta. Kolmansien maiden kansalaisten matkustamisen sääntely ei ole kuitenkaan mikään kaiken kattava, kaiken kattava ratkaisu, mutta tällä tavalla voimme saada kuitenkaan selkeämmän kuvan tästä palapelistä. Palapelihän koostuu useista osista, ja samalla tavalla on hyvin paljon erilaisia rikollisia välineitä, joita yritetään tunnistaa. Ja yksittäistapauksissa me käytämme näitä menettelytapoja. Meillä on tietyistä tapauksista tarkkoja tietoja ja tietysti meillä on oikeudellisia puiteehtoja, jotka yhdistyvät toisiinsa. Ja tällä tavalla saadaan selkeä kuva ja sitä tehokkaammin voidaan sitten torjua näitä eri rikoksia. Tämä on operatiivinen väline, jolla on torjuttu Euroopassa monia terroristiiskuja. Ja turvallisuusviranomaiset käyttävät näitä välineitä, kun ne jahtaavat rikollisryhmiä. Uskon, että EES-järjestelmä voi lisätä turvallisuutta ja parantaa turvallisuusviranomaisten ammattimaisuutta. Olen nyt puhunut tästä tilanteesta abstraktisti ja nyt haluan puhua hiukan konkreettisemmin. Ensinnäkin nämä välineet, joista on puhuttu. Monia on jo käsitelty, esimerkiksi API, PNR, nyt kun ajatellaan Euroopan tasoa. Nämä ovat hyödyllisiä välineitä, mutta jos ei liikuta suinkaan lentoteitse, vaan maitse. Eli tähän liittyy esimerkiksi värväys, joka liittyy ISIS-taistelijoihin, ja Euroopan maareittejä käytetään, kun siirrytään taistelemaan Syyriaan. Ei nämä henkilöt eivät liikku tällä alueella ainoastaan lentoteitse, vaan myöskin maateitse. Ja silloin APIstä ja PNRstä ei ole apua. No sitten Schengenin tietojärjestelmä. Sitä ollaan nyt vahvistamassa. Ja mitä tulee näihin ulkomaisiin taisteluihin, niin sitä pitää hyödyntää entistä tehokkaammin. Mutta SIS-järjestelmästä on apua ainoastaan, mikäli nämä henkilöt on rekisteröity Schengenin tietojärjestelmään ja mikäli heidät tunnistetaan ajoissa. Eli valvonnassa, jos onko valvonnan yhteydessä mahdollisuus reagoida oikealla tavalla. Mutta jos ei tiedetä, milloin henkilö on tullut Schengen-alueelle, eli jos saadaan tietoa vasta, kun henkilö on tullut EU, no EUn alueelle, silloinhan tästä järjestelmästä ei enää ole paljon hyötyä. Sama koskee viisumitietojärjestelmää, jossa tarkistetaan hakijat, mutta se ei kuitenkaan kerro meille mitään siitä, onko henkilö jo tullut Euroopan alueelle ja vai onko hän jo lähtenyt Euroopan alueelta pois. Ja sitten on myöskin kolmasia valtioita, joista henkilöt voivat tulla Eurooppaan ilman viisumia. Kaikki nämä välineet ovat hyödyllisiä, ne ovat kaikki arvokkaita, mitä tulee rikollisuuden ja terrorismin torjuntaan. Mutta kyse ei ole mistään kaiken kattavasta ratkaisusta. Nämä eri toimet eivät ole mikään yleisratkaisu tähän ilmiöön. Meidän täytyy yhdistää erinais, erilaisia välineitä ja toimenpiteitä eri tapauksissa. Silloin voimme onnistua torjumaan näitä rikoksia. Ja tähän liittyy älykkäiden rajojen käsite. Me olemme keskittyneet hyvin pitkästi maahanmuuttokysymyksiin – mutta turvallisuusviranomaisethan ovat vasta toissijaisia näissä toiminnoissa, kun käytetään tätä EES-järjestelmää. Turvallisuusviranomaisillekin omaisillekin tämä järjestelmä on hyödyllinen ja siellä voidaan sitten saada tietoa, jonka pohjalta voidaan toimia ajoissa ja oikealla tavalla – tiettyjen uhkien osalta. No sitten kun katsotaan näitä vaaroja, puhun kohta niistä, meidän täytyy nopeasti ja verkostuneesti saada käyttämään näitä tietoja, eli turvallisuusviranomaisten pitäisi saada mahdollisuus vaivatta saada kattava kuva näistä henkilöistä – ja sen jälkeen voidaan sitten reagoida tilanteeseen. Eli pari esimerkkiä kansainvälisen terrorismin osalta. Ensinnäkin nämä tapaukset, joista nyt puhun, eivät ole ihan niin fiktiivisiä kuin voisi kuvitella. Ne ovat todellisia tapauksia, joita on hiukan muunneltu. Eli nämä ovat vanhoja tapauksia, mutta silti voimme käyttää näitä esimerkkeinä. Ensinnäkin kumppani, siis ei eurooppalainen kumppani, saa tietoa siitä, että Saksassa on terroristiisku suunnitteilla, ja meille toimitaan sitten tieto siitä. Siis ikävä kyllä tämä ei ole mitenkään epätavallista. Tällaisia tietoja tulee meille hyvin usein, ja sen jälkeen sitten toimimme näiden tietojen pohjalta. Ja sitten lisätietojen pohjalta identifioidaan epäiltyjä Saksassa ja Ranskassa. Eli näiden tiedonpalasten pohjalta, joita saamme kumppaneiltamme, ja sitten kun niitä yhdistellään kansallisiin toimenpiteisiin, niin sitten voimme saada tiedon siitä, että Saksassa on henkilöitä, jotka sopivat tähän kuvaan. Ja lisätutkimusten pohjalta sitten käy selväksi, että henkilö on toimija Euroopan ulkopuolella. Ja meillä on kumppaneita Euroopan ulkopuolellakin, ja heidän avullaan voimme havaita, että kyse on Isiksen toimijasta, eli henkilöstä, joka on valmisteluvaiheessa ollut hyvin keskeinen, joka värvää ihmisiä, hakee toimintapaikkoja, suunnittelee näitä tekoja – etukäteen. Ja nämä yleensä sitten matkustavat ulkomaille ja katsovat, mikä on tilanne paikan päällä. Näistä henkilöistä tiedämme, että laillisten tietojen lisäksi he käyttävät väärennettyjä asiakirjoja. Ne saattavat olla peräisin esimerkiksi varkauksista Esimerkiksi Syyriassahan tällainen huomattiin hiljattain. Eli siellä on ollut paljon tällaisia tyhjiä asiakirjoja, on sitten täytetty. Ja me tiedämme myöskin, millaisia salanimiä nämä henkilöt käyttävät. Ja meille olisi hyödyllistä tällaisessa tapauksessa tietää, onko tämä henkilö käyttänyt laillisia matkustusasiakirjoja vai onko hän tullut nimellä Eurooppaan – ja tämä nyt tarkoittaa ensinnäkin sitä, että kun olemme saaneet vihjeitä Euroopan ulkopuolelta, niin niihin pitää suhtautua vakavasti. Ja tämä tarkoittaa myöskin, että suunnitteluvaihe terroristitekojen osalta on jo alkanut. Eli nämä ovat asioita, joista ei saataisi paljon tietoa ilman EES-järjestelmää. Ja sitten kun katsotaan näitä väärennettyjä asiakirjoja tai muita asiakirjoja, niin on hyvin selvää, kuten kollegatkin juuri totesivat. Eli biometriset tunnisteet ovat hyvin keskeisiä ja niiden avulla voimme saada selkeän kuvan kokonaistilanteesta. Mutta sitten täytyy myöskin tietää, onko tämä henkilö jo lähtenyt pois Euroopan alueelta. Jos on, niin se tarkoittaa, että hän on sitten jo saanut tehtävänsä suoritettua. Eli on suunnitteluvaihe ja sitten on uusi vaihe sen jälkeen, jossa ehkä sitten toimitaan ohjeiden pohjalta ja sitten on vaara siitä, että terroristi isku toteutuu. Ja jos henkilö on poistunut EUn alueelta ja uhka on korkea, niin silloin tietysti meidän täytyy ryhtyä suojatoimenpiteisiin – Eli silloin meidän täytyy arvioida näitä eri asioita ja tiedon palasia, ja ne täytyy sitä yhdistellä niin, että saamme asiasta selkeän kuvan. No sitten, kun meillä on tällainen verkostorakenne, täytyy katsoa, miten verkoston muut henkilöt ovat matkustaneet. Ikävä kyllä, nyt olemme tilanteessa, jossa emme voi lähteä enää yksittäisistä tapahtumista, vaan terrorismin alalla meidän täytyy katsoa näitä monenkertaisia iskuja ja iskuja, jotka liittyvät johonkin tiettyihin paikkoihin. Ja tämä merkitsee, että henkilöiden matkat tästä verkostosta ovat tapahtuneet tällä aikavälillä tiettyihin paikkoihin, ja tässä EES-järjestelmä on mielestäni keskeisessä roolissa. No, reaalimaailmassa ikävä kyllä näitä tietoja saadaan välillä viiveellä. Eli niitä ei ole turvallisuustiedusteluilla. Joskus näitä tietoja saadaan esimerkiksi pidätysten yhteydessä, ja tällaisia tietoja voidaan käyttää päättää silloin, kun matka on jo tapahtunut. Ja toisinaan saamme tiedon, että Abdul al-Hassan, tämä on keksitty nimi, kaksi viikkoa sitten on tullut Saksaan ja toimii täällä. Tässä on mukana kolme toimijaa peräisin Pohjois-Afrikasta – ja henkilö todennäköisesti on vielä Saksassa, mutta ehkä hän on jo lähtenyt maasta. Ja sitten meillä on tällaisia tietoja ja näiden tiedon palasten pohjalta pitää sitten toimia. Ja meillä pitäisi olla myöskin sopiva tietojen säilytysaika. Se on tärkeä tekijä, jotta näitä tietoja voidaan käyttää mielekkäällä tavalla. Meillä on erittäin hyviä kokemuksia tästä ja uskon, että jatkokeskustelussa voimme löytää sitten tasapainon, kun katsotaan näitä tietosuojakysymyksiä ja tietojen säilytysaikaa. Mutta toisaalta sitten täytyy ottaa huomioon myöskin turvallisuuskysymykset. No, sitten puhuisin asiasta vähän toisesta näkökulmasta, eli on kolmansien maiden kansalaisia, jotka lähtevät Euroopasta ja lähtevät taistelemaan esimerkiksi Syyriaan. Eli heillä on kyllä oleskelulupa Euroopassa, mutta sitten he lähtevät Euroopasta ja lähtevät taistelemaan. Eli ovat yli kuusi kuukautta ulkomailla ja silloin heidän oleskelulupansa raukeaa. Nämäkin ovat meille mielenkiintoisia tietoja. Ja tällaisia tilanteita havaitaan vasta silloin, kun ihmiset ovat lähteneet Euroopasta. Ja turvallisuusviranomaiset sen jälkeen pystyvät sitten käyttämään näitä tietoja ja laskemaan henkilön terroristiksi, mikäli esimerkiksi henkilö esiintyy jihadistetaistelijana YouTubessa – Tällöin voimme katsoa, milloin henkilö on lähtenyt Euroopasta, milloin hän on ehkä palannut Eurooppaan. Voimme sitten tietää, mikä on tämän henkilön tilanne ja miten sitä pitää käsitellä. Eli onko hän mukana ehkä tulevissakin toimissa. No sitten lopuksi vielä muut rikollisuuden alat, esimerkiksi mitä huumeiden salakuljetuksen osalta. Meillä on hyvin samanlainen menettelytapa. Eli on toimijoita, logistiikkaa. nämä henkilöt ovat luotettavia järjestössään. Ja kun me saamme tietoja siitä, että esimerkiksi huumeiden salakuljetuskartelli on tuomassa huumeita Eurooppaan tai on jo Euroopassa, niin sitten voimme yhdistää nämä tiedot muihin tietoihin, jos vaikkapa tiedämme, että suuri huumekauppa on järjest, sitä ollaan järjestämässä. Ja sitten kun katsomme muita toimintoja kohdemaassa, niin kun yhdistämme näitä tietoja, eli jonkun keskeisen kartellihenkilön matkustustiedot ja toiminta, huumekaupat ja mahdollisesti Euroopasta lähteminen, niin sitten meillä on selkeä kuva ja sitten turvallisuus. Viranomaiset voivat toimia paljon kohdennetummin ja havaita näitä henkilöitä ja tietää, kenestä on kysymys. Eli tiedämme, milloin henkilö on tullut Eurooppaan, milloin hän on lähtenyt Euroopasta. Ja sitten saamme selkeämmän kuvan tästä suuremmasta palapelistä. Ja tästäkin syystä pyytäisin, että ette unohda meitä turvallisuusviranomaisia, kun ajatellaan vapauteen ja turvallisuuteen pohjautuvaa aluetta Euroopassa. Ja lopuksi vielä sanoisin, että tämä ei ole mikään joko tai tilanne. Jos meillä on tällainen EES-järjestelmä, niin meidän täytyy muistaa, että turvallisuusviranomaisten täytyy toimia oikeasuhtaisella tavalla, kun kyse on tiettyjen henkilöiden matkustamisesta. Ja kun meillä on tällainen EES-järjestelmä, niin uskon, että se helpottaa toimintaamme ja myöskin laillisen matkustamisen tilanteesta tulee joustavampi. Ja kun on tällainen konkreettinen tilanne, kuten ensimmäisessä esimerkissä, ja rajavalvonta on hyvin tiukkaa, jotta voidaan torjua terroristiuhkia. No kello on nyt paljon, joten taidan päättää puheenvuoroni tähän. Tässä nyt oli vähän esimerkkejä, joista puhuin vain hyvin suuripiirteisesti, mutta tietysti tässä keskustelussa ja tulevaisuudessakin olen valmis vastaamaan kysymyksiin, jos haluatte syvällisempää tietoa näistä kysymyksistä, ja voin antaa teille sitä muitakin esimerkkejä ja kertoa muista tarpeista, joita turvallisuusviranomaisilla on. Kiitoksia. Thank you was a very interesting... Kiitos, tämä oli erittäin mielenkiintoinen kiertokäynti näihin riskeihin, joita kohtaamme. Toinen puhuja on Evelyn Brauer. Hän on maahanmuuttolainsäädännön apulaisprofessori Amsterdamin vapaassa yliopistossa ja hän puhuu hyvin eri näkökulmasta nyt sitten. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on kunnia saada kutsu tänne Äh, lakiasiantuntijana, jossa, tämän kokouksen, jossa on paikalla kansallisten Euroopan parlamentin jäseniä. Tämä kokous on hyvin tärkeä. Ja haluaisin nyt puhua siitä, mikä lisäarvo älykkäillä rajoilla on. Ja näistä näkökulmista liittyvät äh, laivanvalvontaviranomaisten oikeuteen saada tietoja. Olen siis täällä lai, äh, lainsäädännöllisenä asiantuntijana, mutta myös tutkina Amsterdamin yliopistossa, mutta lisäksi kuulun myös Myersin Myers Committee, joka on alankomaalainen kansalaisjärjestö, joka on seurannut tätä asian kehittymistä jo pitkään. Haluaisin korostaa kolmea kriteeriä, jotka ovat hyvin tärkeitä tulevissa keskusteluissa ja neuvottelujen kehityskulussa. Ne ovat legitimiteetti, tehokkuus ja oikeasuhtaisuus. Nämä kriteerit pitäisi ottaa mielestäni huomioon, sillä ne on myös muotoiltu ja niitä on korostanut, korostaneet EU-tuomioistuin ja ihmisoikeustuomioistuin Strasbourgissa, kun ne ovat käsitelleet perusoikeuskysymyksiä. Ja mainitsen teille esimerkin vuodelta 2014, kun tuomioistuin antoi päätöksen tietosäilyttämisdirektiivistä, mutta ennen kuin menen näihin aiheisiin, haluaisin viitata kahteen käytännön esimerkkiin, jotka tulivat mieleni, kun pohdin tietokantoja ja rajavalvontaa. Ensinnäkin eräs muisto aikaisemmalta tutkimu- aikaisemmista tutkimuksistani, kun perustettiin Schengenin tietojärjestelmää ennen kuin siis otettiin käyttöön, tapasin poliisivirkailijoita, tiedätte nyt sitten kuinka vanha suunnilleen, no se oli ennen kuin toiminta käytettiin, ja he esittivät epäilyksiään näin suuren tietokannan kehittämistä. He kertovat minulle silloin, että heille, heille oli parempi, että oli kahdenvälistä yhteistyötä ja tietojen vaihtoa poliisiviranomaisten kesken muiden, muista valtioista, siis sellaisten valtioiden kanssa, joihin he luottivat, jotka he tunsivat jo. He eivät siis halunneet eurooppalaista tietokantaa, koska he tunsivat, että he menettäisivät kontrollin näistä tiedoistaan. Ja 20 vuotta myöhemmin siis pidetään ehkä menestyksekkäänä välineenä johtuen siitä, että sillä on erityistavoitteita, mutta kuitenkin se muistuttaa minua siitä, kuinka tärkeä luottamus on perusteena tietojen jakamiselle muiden viranomaisten kanssa. Toinen esimerkkini liittyy viime viikon eräseen uutiseen. Siinä mainittiin, että neljäs osa hollantilaisista poliisiviranomaisista, jotka tekevät töitä rikostutkimuksen parissa, joita pyydetään antamaan DNAnsa niin sanotuissa elimination files, eli poissulkemis tiedostossa kieltäytyivät tästä, sillä tiedostojen tavoite on selvä ja sitä he eivät kiistä nämä poliisit, sillä sen myötä DNA-jäljet, joita löydetään rikospaikoilla, eivät esimerkiksi saastu, mutta kuitenkin he eivät halunneet antaa DNA-näytettään, koska he eivät luottaneet siihen, että nämä arkaluontoiset tiedot säilyttiin keskusyksiköihin, keskustietokantoihin, joita voitaisiin hakkeroida ja tietoa voitaisiin käyttää väärin. Keskityn luottamuksen käsitteeseen, koska mielestäni se on ehtona aina, kun kehitetään uutta lainsäädäntöä Euroopan tasolla. Haluan keskittyä siihen, mitä me haluamme, mitä meillä on ja mitä me tarvitsemme lisää. Eli jos puhutaan sitten toisaalta tehokkuudesta, ensinnäkin meidän pitäisi kysyä, että mitä me haluamme, mitä me tarvitsemme rajavalvonnassa rajan selvä määritelmä on vaikea käsite, mutta jos ajatellaan Euroopan ulkorajoja, niin ollaan kuitenkin samaa mieltä siitä, että laittoman maahanmuuton estäminen ja turvapaikka shoppailun estäminen on tärkeää. Pitää toisaalta helpottaa laillista maahanmuuttoa ja vapaata liikkuvuutta, torjua terrorismia ja vakavarikollisuutta, niin kuin kollegani tässä selitti. Hän antoi hyvin tärkeitä esimerkkejä. Eli Meillä on jo kolme suurta tietokantaa liittyen maahanmuuttoon, SIS-järjestelmä, johon tekin viittasitte, viisumitietojärjestelmä ja EURDAC, johon kuuluu turvapaikanhakijoiden sormenjälkiä muun muassa SIS ja VIS. Niitä laivautoviranomaiset voivat jo käyttää. VISissä jopa mainitaan selvästikin viitataan, että se tarkoituksena on torjua sisäisen uhkan, sisäistä uhkaa. Ja 20. heinäkuuta 2015 lähtien siis tänä vuonna Eurodacia voivat käyttää myös laivautaviranomaiset. Nämä kolme järjestelmää pätevät siis ainoastaan kolmannen valtion kansalaisiin ja niiden rekisteröintiin vissiin Eurodakkiin ja osittain sissiin. Mutta tämä ei liity siis rikos, tutkimuksiin tai epäilyksiin. Niitä siis raportoidaan maahanmuuttotarkoituksiin lisäksi. Siis se käytetään eurooppalaiseen pidätysmääräystä varten tai siihen, että henkilökortteja on väärennetty. Niin siis tämän käytön lisäksi, ja tässä mainittiin myös API-direktiivi, Siis sen myötä lentoyhtiön on pakko tarjota tietoa rajavartioille, mutta sen lisäksi ei ole suuri tietokanta, johon kuuluisi henkilötietoa eurooppalaisista myös. Keskustietokanta EU-passeista, siitä kieltäydyttiin, kun neuvoteltiin EU-passiasetuksesta. No sitten kysymys, mitä me tarvitsemme lisää? No, eri, Euroopan kaupungeissa on ollut näitä tapauksia Pariisissa ja Kööpenhaminassa. Sen jälkeen on vaadittu oikeutustikin, että näitä toimia ehkäistäisiin ja koitettaisiin jäljittää tekijöitä. Poliitikot ovat asettaneet nyt sitten älykkäät rajat ja PNRn korkealistyslistalla listalleen ja se liittyy selvästi näihin tapahtumiin. Kuitenkin kun puhutaan näistä toimenpiteistä, meidän pitäisi olla rehellisiä ja kysyä meiltä, että ES ja PNR-tiedot, auttavatko ne, auttavatko ne meitä todellakin estämään tällaisia turvallisuusuhkia. Näiden nämä, tapausten tekijät olivat useimmiten tunnettuja ja poliisi seurasi heitä jo joten ei meidän, eikö meidän pitäisi keskittyä sitten, että miten tämä oltaisiin voitu ehkäistä ennalta paremmin. Ja useat tekijät olivat EU-kansalaisia ja osa heistä ei ikinä lähtenyt kotimaastaan, joten mikä lisäarvo olisi sillä, että laivasviranomaiset saivat oikeuden käyttää ES-tietoja. Komissio korostaa eilen siis, korosti eilen, että päätöksiin ei ole vielä ryhdytty siitä, mikä tarve laivaltaviranomaisella on saada näitä tietoja. Ja komissio teki selväksi, että tämä käyttö pitäisi ottaa huomioon teknisessä rakenteessa. Esimerkiksi, tämäkin kuultiin eilen, tiedonsäilytysaika saattaisiin pidentää viiteen vuoteen. Tämä siksi, että laivaltaviranomaisten mielestä pidemmät ajanjaksot ovat hyödyllisempiä heidän työlleen – Minusta on selvää, että päätös antaa laivavaltaviranomaisille oikeus käyttää tietoja. Voi tapahtua ainoastaan sen jälkeen, kun on sovittu siitä, että on tarpeen ryhtyä näihin toimiin, ja että ne ovat oikeasuhtaisia ja että se, ne tapahtuvat pääosin maahanmuuttovalvonnan syystä, Eli tilanne pitää analysoida tarkkaan. Tämä vaikuttaa vaikuttaa toimien tehokkuuteen, mutta se varmistaa myös ehdotuksen legitimiteettiin. Nyt tulen lainsäädännöllisen näkökulmaan, eli suhteellisuusperiaate, joka liittyy myös eri perusoikeuksiin, joita on käsitelty myös EU-tuomioistuimessa kuuluisassa DRI-tuomiossa, joka annettiin tietosäilytysdirektiivistä 8. 2014. Tuomioistuin mitä töi direktiivin, koska sen mielestä siinä kerättiin hyvin laajalti henkilötietoa ja siinä kerättiin tietoa ihmisistäkin, joilla ei ollut mitään yhteyksiä mihinkään rikoksiin ja ei annettu tarpeeksi takuita siitä, että näitä voitaisiin käyttää väärin. tämän tuomion tärkeys EUn lainsäädäntötoimiin on kiistämätön ennen kuin ryhdytään päätöksiin älykkäistä rajoista tai PNRstä, pitäisi ottaa huomioon nämä kriteerit, jos ei haluta, että jatkotoimiakaan mitätöidään. Aika on liian vähän, jotta kertoisin teille enemmän DRI-tuomista tai muista tapauksista, oikeustapauksista, mutta haluaisin korostaa, että perustuen näihin tuomioihin muutkin perusoikeudet pitää ottaa huomioon. Pitää, huomioon pitää ottaa muun muassa vapaan liikkuvuuden oikeus. Tämä pätee siis EU-kansalaisiin ja heidän jäsenvaltioihin, jotka tulevat kolmansista valtioista. Lopuksi vielä muutama huomautus. Ensinnäkin tehokkuus tarkoittaa sitä, että ennen kuin päätetään uusista toimista, seuraavat kysymykset pitää esittää. Mitä tavoitetta varten tarvitaan mitä välinettä? Tämä pätee myös välineen soveltamisalaan. Jos tietojärjestelmät tai uudet ehdotukset rajoittuvat ainoastaan ei EU muihin kuin EU-kansalaisiin ja etsitään ihmisiä tietyissä tilanteissa, jotka ovat EU-kansalaisia, jotka ovat siis uhka, niin miten tehokkaita nämä välineet ovat löytää noita henkilöitä, jotka ovat siis tämä turvallisuusuhka. Toiseksi tehokkuuden ja suhteellisuuden periaate niiden myötä päätöksenteon pitää perustua näyttöön. Näin ollen olemassa olevat tietojärjestelmät pitää arvioida. Esimerkiksi SIS, VIS ja muut mekanismit, joita käytetään tietojen vaihtoon, pitää analysoida Eurodac arvioidaan 2018. Miksi emme siis odottaisi ensin tuloksia siitä? Ja miksi hyväksymme sen, että Europol ei toimi analysoimatta sitä, miten järjestelmät, niin kuin Europolin oma tietojärjestelmä, toimivat? Miksi siis tämä ei toimi ja mitä voidaan parantaa? Ennen kuin päätetään uusista toimista, haluaisin kehottaa kansallisia parlamentteja ja Euroopan parlamenttia tutkimaan nykyiset aukot yhteistyötoimissa ensin Euroopan ja myös kansalli- Euroopan tasolla ja kansallisella tasolla. Kolmanneksi, kun päätetään uusista säännöistä, pitää ottaa huomioon, että henkilötietojen rekisteröiminen pitää rajoittaa minimiin, mutta lisäksi pitää pohtia, mitkä viranomaiset pääsevät käsiksi tähän tietoon. Tiedämme tuomioistuimen päätöksistä, että muuten näitä uusia voidaan mitätöidä. Tarvitaan riittäviä suojalausekkeita, jotta tiedon käsittely tapahtuu tarkkaan ja luotettavasti. Näin ollen aikarajojen määräaikojen pitää olla sopivia, mutta ei päättymättömiä, ja biometriikkaa pitää käyttää turvallisesti eikä syrjivästi. Ainoastaan jos saavutaan tällainen tasapaino, niin voidaan tehdä oikeat valinnat ja varmistaa luottamus, jonka mainitsin aluksi. Luottamus kansallisten lainvalvontaviranomaisten ja Euroopan välillä, kun vaihdetaan tietoa. Ja näin ollen varmistetaan se, että tieto on luotettavaa, se ei katoa tai sitä ei käytetä väärin. Tarvitaan siis luottamusta päätöksentekijöiden ja lainvalvontaviranomaisten välille. Näin ollen lainvalvontavirastot voivat luottaa siihen, että ne ovat hyödyllistä, tehokasta ja otettavaa tietoa ja välineitä. Tarvitaan myös luottamusta päätöksentekijöiden ja parlamenttien välillä, jotta he voivat luottaa teknisiin välineisiin, joita he pääsevät käyttämään. Lopuksi kaikkein tärkeintä kuitenkin on luottamus päätöksentekijöiden ja kansalaisten välillä. Kansalaisten pitää pystyä luottamaan siihen, että ainoastaan sellaiset toimet hyväksytään, jotka jotka suojavat heidän turvallisuuttaan tehokkaasti, eivätkä heikennä heidän perusoikeuksiaan. Kiitos. Thank you very much, Professor Kiitos oikein paljon, professori. Nyt sitten voimme keskustella asioista, joita on otettu esille, ja annan puheenvuoron ensimmäiselle puhujalle kansallisesta parlamentista. Hän on herra tohtori Tim Ostermann Saksan Bundestagista. Olkaa hyvä. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia puheenjohtaja. No, älykkäät rajat ovat hiukan eri asia, mutta turvallisuuskysymykset pitää kuitenkin muistaa. Tiedot siitä, miten ja missä joku ylittää Schengen-alueen rajat, se saattaa sitten johtaa tietoihin matkareiteistä, ja tämän tärkeää terrorismin torjunnassa, ja sitten järjestetynä rikollisuuden seuraamisessa. Ja Selen antoi hyviä esimerkkejä juuri tästä. Vaikuttaa siltä, että on ongelma liittyen tulkkaukseen. Portugalin tulkkaus ei toimi, mutta nyt toimii. Selvä, hyvä Anna. Ähm, für mich wichtig, eh, dass wir... Minusta on tärkeää, että turvallisuusviranomaiset saavat pääsyn näihin tietoihin. Meidän täytyy varmistaa tämä varsinkin, jos turvallisuustiedot saavat näitä tietoja käyttöönsä, että täytyy varmistaa. Meidän täytyy nyt löytää ratkaisu, jos otetaan huomioon turvallisuuskysymykset ja toisaalta sitten tietosuojavaatimukset, joista puhuttiin paljon eilen. Ja kun ajatellaan terroristiuhkia, kyse olisi siitä, pitäisikö turvallisuusviranomaisella olla pääsy tietoihin, vaan millä tavalla tämä pääsy taataan. Eikä kyse ole siitä, että tämän pääsyn pitäisi toteutua mahdollisimman nopeasti. Meidän ei tarvitse tätä arvioida, se vain veisi meiltä kaksi vuotta aikaa. Thank you very much. Kiitos. Seuraava puhuja, herra Sebastian González. Olkaa hyvä. Espanjan parlamentista. Gracias. Eh. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän. Haluaisin ensin su- kiittää tästä hyvästä aloitteesta järjestää live-valiokunnassa keskustelu älykkäiden rajojen paketista. Kiitän myös saadusta tiedosta ja kokemuksista, joita esittelijät ovat jakaneet tänä aamuna ja eilen. On puhuttu kaikesta, mikä liittyy tähän aiheeseen, joka nyt on käsillä. Pari kysymystä ihan lyhyesti. Toisaalta tällainen yleinen kysymys, joka koskee Euroopan Espanja kuningaskunnan kantaa älykkäiden rajojen pakettiin ja sitten missä määrin poliisi ja muut voivat käyttää näitä tietoja hyväkseen. Mitä tulee tähän ensimmäiseen kysymykseen, haluaisin sanoa, että Espanjan parlamentilla on ollut jo tilaisuus keskustella lainsäädäntöehdotuksista, joita komissio esitti tästä älykkäiden rajojen paketista. Ja me tuemme päättäväisesti sitä, että saadaan aikaan tällainen rajanylitystietojärjestelmä, joka sitten helpottaa ja jakaa luotettavia tietoja maahanmuutosta. Ja tietysti me tuemme myös, että parannetaan valvontaa, hallinnointia rajoillamme matkustajarekisterin kautta. Mitä tulee mm, lainvalvontaviranomaisten mahdollisuuden käyttää tietoja. Meidän mielestäni pitää tukea tätä todella päättäväisesti, koska näin saataisiin aikaan lisäarvoa järjestelmälle, josta nyt puhutaan. Herra Selen antoi yksityiskohtaista tietoa kaikista mahdollisista riskeistä, joita tällä hetkellä on täällä Euroopassa. Olen myös sitä mieltä, että pitää saada näitä tietoja käyttöön heti alussa jos kehitys on tästä myönteistä, niin kuin tässä ehdotuksessa todetaan. Jotkut kollegat eilen ja tänään ovat osoittavat, että ovat eri mieltä siitä, että poliisi voi käyttää näitä tietoja hyväkseen. En voi ymmärtää ihan yksityiskohtaisesti, minkä takia näin on, mutta uskon kuitenkin tämä ehkä liittyy tähän keskusteluun, ja miten se voi vaikuttaa kansalaisvapauksiin Tietysti viranomaisten käyttö ei voi olla rajoittamatonta ja aivan erityisesti kun ajatellaan tietosuoja on kuitenkin välttämätöntä, niin kuin tässä juuri Rova Brauer sanoi, että tietty takeet tarvitaan, tietty tasapaino, se on välttämätöntä tietojen saannin ehtona. Herra Dias de Mera ehdotti joitakin kysymyksiä, jotka voisivat hälventää joitakin epäilyksiä ja pelkoja. En nyt toista näitä, mutta mielestäni tämä oli todella mielenkiintoinen puheenvuoro. Ja vielä lopuksi minun täytyy sanoa, että meihin, meihin kaikkiin vaikuttaa huomattavasti terrorismi. Ja kun ajatellaan kaikenlaisia terroristihyökkäyksiä, ja olemme todellakin heränneet myös siihen, miten tätä ilmiötä vastaan pitäisi toimia. Yksi asia on taata joustava pääsy tietoihin ja säilytys aika tietojen kohdalla pitää olla riittävän pitkä, jotta eh, ei jatkuvasti jouduta rekisteröimään rajanylityspaikoilla matkustajia. Ja sitten tähän liittyy tällainen tutkinnon arvo ja lisäarvo. Vielä lopuksi yksi minulle tärkeä kysymys. Viittaan siihen, mihin Rova Brauer lopetti. Nimittäin luottamus. Meillä täytyy olla luottamusta siihen ja täytyy pystyä takaamaan turvallisuus ja pystyä takaamaan myös tasapainon sitten kansallisvapaudet ja muut vapaudet. Kiitos. Annan puheenvuoron Rova Vodalanille. Euroopan parlamentin jäsen, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. No, älykkäiden sääntöjen paketin tavoitteita on kaksi. Ensinnäkin lisätä liikkuvuutta Euroopassa kolmansien valtioiden kansalaisille, jotka matkustavat usein, ja toisaalta parantaa näitä tarkastuksia ulkorajoilla. Tähän liittyy useita kysymyksiä, muun muassa, että miten poliisivarmuudet saavat näitä tietoja käsiinsä. Jos tieto olisi avoin, se tarkoittaisi sen koko paketin tavoitteiden muutosta. Ensinnäkin pitäisi arvioida jo olemassa olevia välineitä, joita on terrorismin torjuntaa varten. Pitäisi tunnistaa, mikä lisäarvo älykkäillä rajoilla voisi olla tässä kaikessa. On tarpeen, että poliisiviranomaisten pääsytietoon olisi rajattu ja että kunnioitettaisiin suhteellisuutta ja perusoikeuksia muun muassa. Lisäksi tarvittaisiin vakaita takuita, jotta henkilötietoja kunnioitettaisiin yksityisyyttä. Nyt kysymykseni onko konkreettisia elementtejä siihen, että mitä, mikä rooli vissillä ja sissillä on terrorismin torjunnassa. Rova Brover puhui tästä jo, mutta haluaisin tietää, että olisiko konkreettisia esimerkkejä tästä, miten nämä olemassa olevat välineet tähän auttavat. Ja teidän mielestänne rajan yli liikkuvuuden pantaminen ja terrorismin torjunta, voidaanko ne ottaa käyttöön samaan järjestelmään? Kiitos. Kiitos Rova nyt annan puheenvuoron kollegallemme Liettuosta, kansallista parlamentista, herra Stasis Setmars. Olkaa hyvä. E, Kiitoksia, puhemies, puheenjohtaja. Haluaisin sanoa kollegoille, jotka ovat tukeneet sitä, että poliisiviranomaisilla olisi pääsy tähän EES-järjestelmään. Lietua ymmärtää, kuinka tärkeää tämä pääsy on. Voisin kertoa kokemuksistamme. Meillä on kansallinen rajan ylitystietojärjestelmä ja poliisi- ja tulliviranomaiset käyttävät sitä. Silloin kun tutkitaan erinäisiä rikoksia ja myöskin rikosten ennaltaehkäisyssä. Me tuemme niitä maita ja instituutioita, jotka tukevat sitä, että poliisiviranomaisilla on pääsy näihin tietoihin. Monet maat, Espanja, Saksa, Sveitsi, puhuivat siitä, että tämä on tarpeen Jotkut olivat huolissaan siitä, että tästä tulee järjestelmän päätavoite. No ei tämä tietenkään voi olla päätavoite, ja sen pitää olla toissijainen tavoite. Ja täällä on puhuttu kustannuksista, investoinneista tähän järjestelmään ja siitä lisäarvosta, jota investoinneista saadaan. No tietojen käytettävyys tietysti vaikuttaisi tähän, ja Diastemera puhui tietosuojasta ja sen merkityksestä. Liettuan tietosuojavaltuutettu antoi asiasta lausunnon, jonka se sitten toimitti Liettuan parlamenttiin keskustelua varten. Lausunto oli aika kategorinen. Tiestä totesi, että eri tahoilla voi olla pääsy näihin tietoihin, esimerkiksi poliiseilla tai santarmeilla. Liettuassa on eri, erityinen yksikkö, joka on hiukan Suomen tyyppinen. Se ei ole poliisi, eikä se ole armeija. Se on vähän niin kuin sotilas, sotilaiden ja poliisin väliltä. Mutta meidän täytyy sopia tietosuojasäännöistä. Ja sääntöjä täytyy sitten noudattaa. Pääperiaatteena on se, että määritellään näiden tietojen laajuus, joita käytetään, ja myöskin se, olemme saaneet kuulla myöskin tuomioistuimen kannasta ja me tuemme sitä. Kaikki tahot, jotka todistavat sen, että he tarvitsevat näitä tietoja, voivat niitä käyttää. Ja me kannatamme sitä, että nämä tiedot on toimitettava mahdollisimman pikaisesti, toisin kuin Euroopan komissio ehdottaa. Pääsytietoihin pitää taata heti järjestelmän ensimmäisestä päivästä lähtien, ja olemme kuulleet Pariisin ja muiden kokemuksista, ja toivottavasti tämä ei tule toistumaan. Kiitos. Seuraavaksi puhuja Maltasta, herra Francis Amit. Um, thank you. I think as we Kiitoksia. Nyt kun olemme lopettelemassa kokouksiamme ja käsittelemme älykkäitä rajajärjestelyitä, niin todellakin kyse on asiasta, jota on kovastikin mielestäni korostettu herra Selinin puheenvuorossa tänä aamuna. Nimittäin on kyse siitä, että löydetään oikea tasapaino ja olen sitä mieltä, että voimme puhua tasapainosta eri näkökulmista katsottuna. Tietyssä mielessä eilinen keskustelumme alkoi sillä, että korostimme uuden järjestelmän tarvetta, sen piti helpottaa rajanylityksiä, tehdä sitä helpompaa, pystyä vastaamaan tätä kautta kasvaviin matkustajavirtoihin, joita Euroopan rajoille tulee. Ja tavallaan nyt tässä konferenssin loppupuolella käsittelemme sitä, että näitä samoja valinnoita käytetään turvallisuustarkastuksiin jotta saadaan oikeaa tietoa käyttöön. Ja yksi aikaisempi puhuja sanoi, että puhummeko me yhteensopivista tavoitteista. Haluaisin ajatella, että jos tasapaino löytyy, niin silloin juuri nämä kaksi tavoitetta sopivat toistensa kanssa yhteen. Samat sähköiset välineet, jotka hauttaavat rajanylityksiä, ovat niitä välineitä myös, joiden kautta saamme ratkaisevan tärkeää tietoa käsimme turvallisuuskysymyksistä. Mutta tavallaan tässä on kyse myös tasapainosta toisesta kulmasta katsottuna, kun ajatellaan eri toimenpiteitä, joita tarvitaan, ja miten myös minimoidaan näitä toimenpiteitä, että varmistamme sen, että mitenkään riko ihmisoikeuksia. Tässä siis tulee esille ihmisoikeusnäkökulma ja viittaan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksiinkin asiassa. Sehän on, niin kuin täällä on todettu, ihmisoikeustuomioistuin korostaa tehokkuutta ja suhteellisuutta. Suhteellisuuteen kuuluisi tällainen minimalistinen lähestymistapa. Jos tarvitaan vähemmän tietoja, niin silloin toimitaan näin, eikä enemmän tietoja, jos ei se ole tarpeen. Jos täytyy voida säilyttää tietoja vähemmäksi ajaksi, niin sitten pitää näin toimia, jos se on asianmukaista ja niin edelleen ja niin edelleen. Tai sitten säilyttää pidemmän aikaa, jos se on sopivaa. Sitten toinenkin balanssikysymys, jota käsiteltiin vähän niin kuin palapeliä. Meillä on niin paljon tiedon palasia, että nytkin meillä on niin erilaisia järjestelmiä, miten saadaan tietoa, jota on olemassa. Ajatellaan vaikka viisumitietojärjestelmää. Voisimme kysyä, käytämmekö sitä tässä vaiheessa jo tarpeeksi. Ja silloinkin, kun on tällainen palapeli, niin uskon, että loppuisena haasteena on se, pystyykö järjestelmä yhdistämään nämä palaset ymmärrettävällä tavalla. Ja sitten viimeiseen huomioon niin tätä kautta, tämä edelleen liittyy tähän palapelikäsitteeseen, kun ajatellaan vaikka näitä viimeisimpiä terroristi-iskuja Euroopan alueella. Tässä on ollut niin, että varsin usein ei ole ollut kyse siitä, etteikö tietoja olisi ollut näistä yksilöistä – Heidät oli, heitä oli jopa tunnistettu, mutta jossakin tapauksessa oli kysymys siitä, oliko uhan taso sama vai oliko uhan taso vähentynyt. Toisessa tilanteessa taas oli kyse siitä, keskustelevatko tavallaan, kommunikoivatko eri järjestelmät toisensa kanssa. Nyt puhutaan järjestelmästä, joka johtaa vieläkin laajempaan tietojen saatavuuteen. Ja silloin kun on enemmän tietokomponentteja, silloin kyse on myös siitä, että on kykyä ja valmiutta äh, purkaa kaikkia tietoja ja varmistaa, että ne, ne tiedot sopivat kes, yhteen. Minä itse tulen maasta Maltalta, missä näemme Palaan sen toisen puolen. Tämä liittyy äh, sääntöjen vastaisen maahanmuuttoon ja kaikkiin ne ongelmat, joita se aiheuttaa maallemme. Ja sitten pitää myös tarttua tähän haasteeseen, suuremmas, mitä, mitä suurempi turismia aiheuttaa. Miten tässäkin löytää oikea tasapaino? Siis tasapainon löytäminen on aivan ratkaisevaa ottaa huomioon tässä keskustelun lopussa. Äh, Kiitos kyllä. Tämä onkin Nurma. Annet puheenvuoron Dybrelle Euroopan parlamentin jäsen. Kiitos puheenjohtaja. Döpre ei Dupre. Haluaisin kiittää puhujia heidän hienosta esityksestään aamulla. Muutama kysymys ensinnäkin Rova Bramerille. En ehkä ymmärtänyt ihan täysin tätä yhteistyöaspektia, eli kysymys seuraava, eli että jos pohditaan yksityisyyden suojaa, tietosuojaa ja muuta, niin puolatteko enemmän sitä, että kansallisparlamentit tekevät keskenään yhteistyötä vai siis tarvitaanko eurooppalaista järjestelmää? Minulla oli tunne, että olette pikemminkin toista kantaa kuin toista, tai sitten tulkitsin teidät väärin. Toiseksi, mitä tulee uuden järjestelmän tarpeeseen ja suhteellisuuden pitää paikkansa, että päätöksen, tuomioistuimen päätöksen mukaan. No, se, että otetaan näin paljon tietoa, että voidaan kohdentaa näin vähän ihmisiä, niin on ehkä suhteetonta, epäsuhtaista, mutta jos ei oteta tietoa kaikilta, jota sitten liitetään muihin, muihin lähteisiin, niin sitten loppujen lopuksi pitää kuitenkin kohdentaa. jos kohdennetaan nämä tarkkailettavat ihmiset, niin kuin jihadistit, jihadistit, no heillä on tietyt luonteenpiirteet tai väri ja no, muitakin ominaisuuksia, niin helposti sitten tehdään väärin. Ja jos kyseenalaistetaan se, että kerätään tietoa yleisesti kaikilta, jota ei käsitellä, jota aktivoidaan vasta sitten muiden lähteen tiedon niin tässä on jotakin, mitä pitää viedä pidemmälle. Eli mietin se, mitä sanotte, korvataanko korvataanko tämä ehdottoman järjestelmälläkin vieläkin huonommalla asialla. Eli mietin tässä valtioiden välisiä suhteita ja yhteisöjen välisiä ongelmia. Mitä tulee herra Selenin, minä miellytti oikein paljon teidän esityksenne. Se vakuutti meidät, niin kuin maltalainen kollegamme sanoi, että tiettyjä välineitä tarvitaan muun muassa ES-järjestelmää, ja sinne pitää ottaa huomioon nämä turvallisuusaspektit, ja ne ovat tärkein syy, miksi järjestelmä on otettu käyttöön alun alkujaankin. es järjestelmä alun alkujaan sanottiin, että sillä tarkkaillaan maahanmuuttoa, jos siis ihmiset liian kauan, niin tiedetään, että heidät voidaan mennä, missä he ovat ja heidät voidaan kohdentaa. Puhuitte siis paljon turvallisuudesta, mutta minulla on ongelma, joka liittyy ES-järjestelmän yhtenäisyyteen suhteessa tiettyihin valtaviin riskeihin, joita saattaa olla edessämme tulevina vuosina. Esimerkiksi nuoret jihadistit meiltä, jotka ovat lähteneet Irakiin Syyrian taistelemaan, heillä on meidän kansalaisuutemme. Jäsenvaltioiden kansalaisia he ovat ranskalaisia, saksalaisia, danska, tanskalaisia, belgialaisia ynnä muita. eis järjestelmä mitä sen avulla voidaan tehdä, kohdennetaan kolmansien valtioiden kansalaisia sen avulla. Ja kun jihadistit palvat, miten voidaan tietää, palaavatko he. Se tiedetään siten, että jos ne, jotka palaavat lentoteitse, ovat rekisteröityjä, jos siis kaikki ovat tässä luettelossa, mutta ne, jotka tulevat maateitse, meriteitse tai mu- muuta kautta, niin heistä ei voida tietää, joten miten, missä tämä yhtenäisyys siis, me vain siirrämme ongelmaa. Eli he eivät sitten tule enää lentoteitse. Jos he ovat lentoteitse, niin heidät voidaan löytää, mutta tällä nykyjärjestelmällä, joka on ottamassa käyttöön, otetaan huomioon se, mitä asiantuntijat sanovat, eli tulevien vuosien uhka. Tämä järjestelmä ei tule auttamaan siinä. Tämä tulisi olemaan kallis järjestelmä kuitenkin, ja sitä käytettäisiin, mutta se olisi hyödytön näitä suurimpia uhkia silmällä pitäen. Eli eikö tätä pitäisi tarkastella uudelleen tosi yleisellä tasolla näitä mekanismeja ja järjestelmiä, joita on ottamassa käyttöön, sillä minusta tässä on selvä epäyhtenäisyys ja selviä puutteita. Kiitos. No, ei hän ole olemassakaan täydellistä järjestelmää. Nyt puheenvuoron saa kollegamme Sloveniasta, Lidjana Kozloveča. Hvala predsedujoči za besedo. Pozdravljam vse udeležence današnje. Kiitoksia. Haluaisin tervehtiä kaikkia osallistujia. Tämä on hyvä kokous ja on hienoa, että voimme keskustella kokemuksistamme eri jäsenvaltioista. Näin voimme nähdä, mitä tarvitaan. Slovenia pitää hyvänä näitä toimenpiteitä, joita ollaan luomassa älykkäiden rajojen osalta, mutta meillä on myöskin hiukan varauksia niin kuin muillakin jäsenvaltioilla. Yksi niistä tietysti liittyy tähän taloudelliseen taakkaan ja yhteen toimivuuteen. Mutta eniten meitä huolestuttaa biometristen tietojen käyttö, koska me tiedämme varsin hyvin, että tiedot yksilöistä voivat joutua väärin käsin, ja sillä saattaa olla sitten kauaskantoisia seuraamuksia. Eli jos tätä järjestelmää käytetään väärin, sitten se toimii juuri sitä tavoitetta vastaan, johon yritetään päästä. Turvallisuus on yksi kaikkein tärkeimmistä arvoista, ja hyvin pitkään olemme eläneet rauhassa, mutta tilanne on nyt heikentynyt, ja Eurooppa on hyvin houkutteleva, koska ihmisoikeusten suojelun taso on niin korkea Euroopassa ja koska meillä on hyvin paljon sosiaalietuuksia Euroopassa. Kuten Zelen totesi, yhdellä toimella ei voida kattaa kaikkia tilanteita, vaan tarvitsemme yhdistelmiä. Kolin Rooman konferenssissa. Siellä puhuttiin maahanmuuttajista. Ja myöskin siellä keskusteltiin siitä, miten voidaan noudattaa oikeuksia, mutta samalla olla liberaaleja. Meidän täytyy miettiä laillisia, mutta myöskin laittomia maahanmuuttajia, meidän täytyy tietää, mitä tarvitaan, koska Eurooppa ikääntyy ja siksi tarvitsemme paljon uutta potentiaalia, näin sanokseni. Ja kansallisella tasolla meidän pitäisi tehdä yhteistyötä ja harmonisoida kansallista politiikkaa. Ja tietysti täytyy muistaa sitten kansainvälinen rikollisuus ja terrorismi. Mutta myöskin meidän täytyy kiinnittää huomiota monikulttuurisuuteen koska meillä on ihmisiä Euroopassa, jotka tulevat toisista kulttuureista. Browerille kysymys. On puhuttu oikeudesta yksityisyyteen ja toisaalta sitten kansalaisten eduista. En nyt tiedä tästä tuomioistuimen päätöksestä, mutta kriteerit, jotka tuomioistuin on maininnut, onko niissä jonkinlaista osvittaa sen suhteen, miten tämä konflikti voitaisiin ratkaista yksityisyyden ja turvallisuuden välillä. Colleague. Kiitos. Seuraava puhuja tulee Sveitsistä, Ignacio Kasi. Olkaa hyvä. Signor Presidente, signore, signore. Puheenjohtaja, ennen kaikkea haluaisin kiittää kansalaisvapauksen valiokuntaa siitä, että tänään kutsuttu myöskin sveitsiläinen valtuuskunta, vaikka Sveitsi nyt ei ole Schengenin ulkorajoilla. Maamme on kuitenkin hyvin kiinnostunut tästä älykkäiden rajojen paketista ja haluaisinkin esittää kaksi kysymystä ja yhden huomion. Ensinnäkin Olin aika yllättänyt siitä, mitä professori Brauer totesi, kun hän puhui koordinoinnista muiden organismien kanssa EUn sisällä, erityisesti Europolin kanssa, ja kun katsotaan, millaisia välineitä Europolilla on käytössään. Näissä asiakirjoissa en ole nähnyt mitään tietoja tästä, ja olisi hienoa vähän ymmärtää paremmin, minkä tyyppistä koordinointia tai muita selvityksiä pitäisi tehdä ennen kuin edetään tämän älykkäiden rajojen projektin kanssa. No sitten toinen asia. Kaikissa parlamenteissa on kokemuksia siitä, kuinka vaikeita nämä suuret IT-hankkeet ovat. Eli informaatioteknologia maksaa valtavasti, niihin liittyy myöskin suuria riskejä, järjestelmät saattavat kaatua. Ja tästäkään asiasta ei ole kovin paljon mainittu tässä hyvin mielenkiintoisessa konferenssissa. Ja sitten kolmanneksi poliittinen kysymys. Eli esitän tämän myöskin muiden parlamenttien edustajille. Eli mikä on tärkeintä poliittisesti? ulkorajojen turvallisuus maailmassa, jossa on nyt vähemmän turvallisuutta, kun ajatellaan kaikkia näitä terroristiiskuja, Vai onko tärkeämpää helpottaa ja nopeuttaa toimintaa Schengenin ulkorajoilla? Vai olisiko mahdollista toteuttaa nämä kaksi samanaikaisesti? Sehän olisi tietenkin ihanne. Kiitos. Next uh, speaker will be Ms. Seuraava puhuja, herra Diaz de Mera. Bueno, gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Hiukan reagoisin tiettyihin kommentteihin, joita olemme kuulleet. En tietenkään pyri löytämään vastauksia, mutta haluan vain osalta keskustelun. On esitetty tavallaan tässä intuitiivisia kommentteja, mikä on ihan järkevät, kun tuossa perustuvat enemmän tietoihin. Ja sitten tämä minun puheenvuoroni, joka perustuu myös kokemuksiin ja todellisuuden tuntemiseen. Tältä kannalta katsottuna minun täytyy esittää muutama väite. En mitenkään pyri oikaisemaan ketään muuta, mutta kylläkin kerron tässä omasta kannastani esittelijänä. Niin eilen jo puhuin perusoikeuksista. Anteeksi, primäärioikeudesta. Sehän koskee meitä kaikkia. Se liittyy eh, henkilökohtaisiin tietoihin, Artikla 8 perusoikeuskirjassa on ihan pakko ottaa huomioon kaikessa lainsäädännössä. Artikla 16 SEUT-sopimuksessa, siinä myös pyritään suojaamaan perusoikeuksia. Mutta ihmisoikeudet ovat yleismaailmallisia, jakamattomia, eikä niitä ole niinkään hierarkisoitu. On erittäin yhtä tärkeää oikeus yksityisyyteen kuin oikeusturvallisuuteenkin. Tätä väitettä ei voi kukaan kiistää. Toinen ajatus. Olen samaa mieltä joidenkin kollegojen kanssa, kun on puhuttu luottamuksesta. Se Pitää voida luottaa poliisiin, poliitikkoihin ja niin edelleen. Luottamusta voidaan määritellä, mutta luottamus pitää myös tavallaan havaita ja tuntea. Tiedän hyvin, mistä itse puhun. Täällä on sanottu minun mielestäni ilman perusteita niin, että Europol ei toimi. Kyllä minusta toimii. Minä olen kuulunut Europolin hallintoneuvoston ja olen esittelijänä Europol-kysymyksistä ja olen esittelijänä, joka käsittelee Europol-asetusta ja voin kyllä vakuuttaa, että toimii. Tietysti kaikkea voidaan parantaa, se on selvä juttu, mutta kyllähän sen täy- se täytyy pystyä toimimaan ja sillä pitää olla myös enemmän välineitä sitten PNR-järjestelmästä. PNR on yksi tällainen väline lisää. Ja sitten kun väitetään, että PNR voisi rikkoa yksityisyyttä, niin sanoisin kuitenkin viitasi tähän lainsäädäntöehdotukseen. Siellä taataan yksityisyys ja estetään tiedot uskonnosta, sukupuolesta ja niin edelleen, kuulusta poliittiseen puolueeseen. Ja tämä poliittinen ehdotus, joka nyt on pöydällä, pöydällä niin huomenta tullaan käsittelemään tarkemmin. Ja mihin se antaa oikeuksia? Oikeuden oikaista tietoja, saada tietoja näitä voidaan käyttää oikeuskäytännössä hyväksi. Siis pitää puhua argumentein, myös teoreettisin sellaisin, jotka liittyvät asian tosiasioihin. Ja vielä lopuksi, no olisiko paljonkin sanottavaa, niin tämä voidaan olla eri mieltä, mutta arvostan kyllä kovasti, mitä täällä eräs henkilö sanoi, että en saanut selville, kuka, ke, kehen puhuja viittasi. Sitten ö, Alankomaiden edustaja osui aivan oikeaan, sitten maltalainen kollega myös. Mitä tämä tarkoittaa? Siis tämä yhteen toimivuus, se on tässä avainasemassa kun ajatellaan poliisivoimien ja lainvalvontatoimijoiden käyttömahdollisuuksia. On muitakin välineitä olemassa. Ja jos tässä voidaan tarjota muita välineitä, nyt viittaa näihin muihin. Mutta ne kaikki järjestelmät ovat, kommunikoivat keskenään, sopivat, toimivat yhteen. Näin voidaan varmistaa parempi, joustavampi valvonta rajoilla, ulkorajoilla – ja tätä kautta saadaan aikaan myös parempi tietosuoja. Taidan lopettaa tähän, koska en halua käyttää liikaa puheaikaa, mutta siinä on muutama kommentti minulta. Okay. I, I will refrain to add more complex issues. Such as... No, nyt käsitellä enää se monimutkaisempia äh, aiheita, niin kuin tämä ennaltaehkäisystrategia, joka nyt on paljon ollut esillä, mutta nyt sitten viimeinen puhuja, joka minulla täällä listassa on. En tiedä, onko muita puheenvuoropyyntöjä enää, mutta siis viimeinen puhuja. Anna Glomus, kansanedustaja, olkaa hyvä. Kiitos. No minä olin epäilyksessä sen suhteen, kun olin nyt töissä parlamentissa, kun on pohdittu strategioita torjua terrorismia. Tietysti meidän turvallisuusalivaliokunnassa, niin tietojen jakaminen ja yhteen toimivuus ovat erittäin oleellisia laivaltaviranomaisille. Ja kysymys kuuluu, miten löytää tasapaino perusoikeuksien kanssa. Ja ne eivät päädöstään EU-kansalaisiin, vaan kaikkiin EU-perusopimusten mukaan. Joten Tarvitsemme oikeanlaisen tasapainon, suhteellisuuden, tietosuojan tason. Ja totta kai tämän pitää pitää kaikkiin. Minä uskon, että Europol ja se, että vahvistetaan sitä, olisi hyvin tärkeä väline. Olen vakuuttunut niin kuin Dias de Mera, että Europol sillä on tärkeä rooli ja se voisi olla vieläkin tärkeämpi. Ja syy siihen, miksi näin ei ole, on se, että on sama syy kuin usein jäsenvaltioiden tasolla ei ole tarpeeksi yhteentoimivuutta ja tämä liittyy luottamuksen pulaan, luottamuspulaan. Se johtuu siitä, että muun muassa Portugalissa on tilanteita, jossa ei ole meidän tiedustelupalvelulla valmiuksia suorittaa terrorismin, terroristien äh, kiinniottamista, mutta kuitenkin he tekevät niin. Ja sitten ei ole luottamusta. Ei ole kansalaisten luottamusta, ei laivavaltioviranomaisten luottamusta keskenään. Ja Tämä saattaa toistua sitten muillakin tasolla eri valtioissa. Joten tämä on hyvin tärkeä kysymys, johon tarvitaan yhtenäinen lähestymistapa. Ja kysymykseni saksalaiselle kollegallemme, noppii tästä tai ei, asutaan Saksan Euroopassa niin sanotusti, no millä on kysymys Saksan kollegalle, voidaanko puhua älykkäistä rajoista, samanlainen kysymys kuin kysyin eilen komissiolle. Komissio on ollut haluton, mutta eilen heidän edustajansa korosti sitä, että ongelma on, että miten voidaan puhua älykkäistä rajoista, jos ei oteta huomioon tapaa, jona avaamme rajamme niille ihmisille, rikkaille ihmisille, jotka tulevat tänne. Tämä saattaa olla itse asiassa järjestäytyneen rikollisuuden lähde. Olen samaa mieltä kuin mitä Maltan kollega sanoi mutta hän mainitsi tämän vaikeuden, tämän ristiriidan, että pitää kontrolloida järjestäntärikollisuutta, terrorismia, mutta toisaalta pohtia, mikä on lisääntyneen turismin rooli, mitä tulee sitten siihen, että muissa oleskelulupia annetaan ilman mitään yhtenäisyyttä liittyen tähän älykkäisiin rajoihin En tiedä, onko tämä relevantti kysymys Saksassa. Mainitsemattakaan toista kysymystä, jonka sitten myös eilen komissiokin viittasi siihen, että kukaan ei puhu siitä, että pannaan täytäntöön älykkäitä tarkastuksia, jotka kohdistetaan matkustajiin, yksityiskoneisiin, yksityisiin kuljetuksiin. No niin, meillä on vielä hieman aikaa, noin 10-12 minuuttia osion päättymistä, joten ehdottaan seuraavaa. Jaetaan aika viisi tai kuusi minuuttia kullekin pääpuhjallamme, jotta he voivat kohdata haasteen ja yrittää vastata kaikkiin näihin eri kysymyksiin, loistaviin kysymyksiin, jotka on estetty täällä. Joten Haluatteko vaihtaa järjestystä vai? Selvä, tehdä niin. Professor de Brouwer, olkaa hyvä. Thank you for all your questions and comments. Kaikista kysymyksistänne ja kommenteistanne tästä on. Olen hoitanut, pois nämä luulit päästä pois. Unohdin, niin, anteeksi. First, I want to start with a question. Aloitan kysymyksestä, jonka Rova Reno esitti. Olenko sitä mieltä, että on joku ristiriita yhden perustavoitteen välillä, jonka komissio on ehdottanut älykkäistä rajoista, että helpotetaan pääsyä rajan yli toisaalta ja toisaalta lain valvonnan suojelun puolella? Kun ajatellaan tätä asiaa, niin ei mitään ristiriitaa tässä ole. ole mutta kun tarkastellaan tätä toimenpideehdotusta nyt, niin sitten kun se täytäntöön pannaan, niin saattaisi jotakin ristiriittoja syntyä huolimatta eri välineistä tai kriteereistä. Tarvitaan hyviä välineitä lain valvonnassa ja toisaalta hyviä helpottavia toimenpiteitä, jotta tilanne helpottuu matkustajille. Ja koska on näitä eroja, niin pitäisi tämä valinta tehdä nyt. Mitä tarvitsemme eniten? tietojärjestelmiä turvallisuuden kannalta vai tietojärjestelmiä, jotka liittyvät maahanmuuttotarkoituksiin. Jos tällainen valinta joudutaan tekemään, niin, tai tässä tuli kysymys vaikka näistä ajanjaksoista. Minä sanoin, että jos otetaan huomioon lainvalvontaviranomaisten kannalta tämä pidempi tietojen säilytysaika, mutta kun ajatellaan sitä maahanmuuttotarkoitusperiä, tästä hallinnosta puolta, niin silloin sanoisin, että viranomaiset ja matkustajat itse ovat tyytyväisempiä lyhyempiin tiedon, tiedon säilytysaikoihin niin, että säännöllisesti saa uutta tietoa, että varmistetaan se, että hallinnollinen tieto ja välttämättömät tiedot, jotta voidaan matkustaa, niin tiedot ovat myös oikeita. Puhun nyt oikaisusta ja passinumeroista ja nimistä, onko eronnut vai ei, lapsista ja niin edelleen. Niin ymmärrän kyllä tämän perustelun pidemmälle säältysajalle ja tunnen kunnioitusta sitä kohtaan ja mitä sisäisen turvallisuuden tahot tekevät. Kyllä ymmärrän, että silloin onkin välttämättä säilyttää tietoja pidempään. Mutta hallinnollisen tiedon kohdalla älykkäät rajat hankkeessa tarvitaan lyhyempiä säilytysaikoja. Ja Rova Gomez taisi viitata tähän yhteen ristiriitaan, mitä tulee rekisteröityjen matkustajien ohjelmaan – Kyllä se on myös helpottamista, mutta pitää voida luottaa siihen, että kriteerit, joiden perusteella ihmiset pääsevät tähän ohjelmaan mukaan, ja silloin tämä kontrollimääräkin vähenee, niin tämä tiedon pitää olla oikeata ja siitä pitää olla varmoja. Meidän pitää olla varma siitä, että hanke älykkäämisen rajoista, niin se helpottaa maahanmuuttokysymyksiä, mutta se ei kuitenkaan mitenkään vähennä turvallisuutta EU-ssa, koska on niin erilaisia kriteereitä, joita helposti voidaan eri jäsenvaltioissa käyttää, ettei oikein enää tiedä, ketä omalle alueelle päästetään. Sitten tuli yksi kommentti liettualaiselta edustajalta. Jos halutaan, että lainvalvontatahot voivat saada käyttöön näitä tietoja, ja voivat osoittaa, että tarvitsevat näitä tietoja, niin heille pitäisi myöntää pääsytietoihin. Jos on näin laajamittainen tietokanta maahanmuuttoa varten yleisesti ottaen, niin ihmiset ovat mukana tässä järjestelmässä, ovat he sitten kolmansien maiden kansalaiset tai maahanmuuttotarkoituksessa silloin halutaan, halutaanko antaa tietoihin pääsy tietyille tahoille. Pitää tutkia tapaus tapaukselta ja osoittaa joka kerta, että tarvitaan erityinen turvatoimi, jonka mukaan pitää pystyä kertomaan, miksi tätä tietoa tarvitaan tästäkin, tästä erityisestä tietokannasta. Ei vain osoiteta eri jäsenvaltioita seuraavan viiden vuoden aikana. Ei. Jos me toimme näin, että lain valvontaviranomaiset saavat tietoa, niin tarvitaan myös äh, edeltävää kontrollia ja tutustu, käsitellään asioita tapaustapaukselta. tapaukselta sitten herra de Breen kysymys. Ymmärsikö hän nyt minua oikein, kun minä sanon, että pidän parempana sitä, että pidetään tämä kansallisella tasolla? Niin en sanonut ollenkaan näin. Käytin tätä esimerkkiä. Ehkä kun kansallisviranomaiset jakavat tietoja, niin jos tässä on ollut, nyt tämä on ollut ongelma tällä hetkellä tiedonjaossa, niin usko, että tämä on ongelma vain jäsenvaltioiden kesken. Haluammeko me jakaa tietoja, erityisesti mitä tulee sisäiseen turvallisuuteen, sehän on erittäin tärkeää. Joskus kyllä jäsenvaltiot ja kolmannetkin valtiot vaihtavat tietoja, sitä kautta voidaan estää terroristitekoja, mutta jos me tiedämme, että ihmiset eivät halua jakaa tietoa esimerkiksi Schengenin tietojärjestelmässä, joka voi olla varsin tehokas väline tai kanssa. Mutta jos tiedämme, että tätä ei haluta, niin silloin pitäisi miettiä, onko, olisiko hyvä saada aikaan kuusi tietokanta. Sitten suhteellisuudesta, ja sitten onko jonkinlaista jännitettä yksityisyyden ja julkisen järjestyksen välillä. Yleisen järjestyksen välillä haluaisin korostaa, että tietosuoja-oikeudet puoltavat yleistä järjestystä, koska he antavat meille takeet tietojen minimoinnista, tietojen luotettavuudesta, tietosäilytyskausista ja erityisistä kriteereistä, joten tätä kautta saamme paremman, luotettavamman informaatiojärjestelmän aikaan. Aina ei ole mitään konfliktia näiden kahden asian välillä. Tarkoituksen rajoittaminen on myös selkeä tapa tehdä tieto kannan käytöstä tehokasta, koska me tiedämme, mihin tietoja käytetään. Lopetan tähän. Yes, I think I've covered the most. Nyt taisin käydä suurin, suurimman osan kysymyksellä, läpi. Kiitoksia. Very well, thank you very much. Kiitos oikein paljon. Nyt sitten teidän vuoronne, herra Selen. Sie stellen mich vor eine große Herausforderung. Tämä on aika haastavaa minulle eli terrorismin torjunta. No, viisi minuuttia vastausaikaus on aika hankala, mutta yritän nyt kuitenkin. Ensinnäkin tämä suhteellisuuskysymys. Kyse on vain harvoista henkilöistä, joita yritämme havaita. Eli tässä täytyy kuitenkin muistaa vahinko, jota nämä henkilöt voivat saada aikaan Euroopassa – ja kyse on tietysti myöskin ihmisten perusoikeuksista, jotka terroristi-iskun yhteydessä kärsivät vahinkoa. Tämä on myöskin asia, joka mielestäni liittyy tähän suhteellisuuskysymykseen. Sitten puhuttiin eri välineistä, Schengenin tietojärjestelmä, viisumitietojärjestelmä, joita käytetään, mikseivät nämä riitä. No ei. Mehän tarvitsemme tällaisia kunnollisia välineitä, joita käytetään, emmekä halua mitään kaiken kattavaa välinettä. Saksassa meillä on paljon kokemuksia siitä, että aina yritetään löytää kaiken kattava ratkaisu, ja suoraan sanottuna se on kyllä epäonnistunut. Me emme ole pystyneet näkemään tätä koko kuvaa tai näitä kokonaistarpeita. Ja tietysti nämä eri asiat täytyy järkevästi linkittää toisiinsa, mutta turvallisuusviranomaiset ovat täysin tyytyväisiä siihen, että olemme kakkoslinjassa. Meillä on tämä älykkäyttä rajoja koskeva paketti, eikä kyse ole turvallisuuden lisääminen ensisijaisesti, ja se on ihan ok. Tämä koskee myöskin SIS- ja VIS-järjestelmiä, esimerkiksi viisumin osalta erityisesti. Kyse ei ensisijaisesti ole turvallisuuskysymyksestä, mutta se liittyy myöskin turvallisuuteen. Tietosuoja, josta puhuttiin lyhyesti. Tämä koskee tietysti kaikkia viranomaisia, poliisia, armeijaa, siviiliviranomaisia, maahanmuuttoviranomaisia. Kaikkien täytyy noudattaa näitä tietosuojasäädöksiä. Ja tämä ei liity siihen, onko kyse siviiliviranomaisesta tai poliisi- tai sotilasviranomaisesta. Ranskasta tuli vielä kysymys. SIS, VIS-järjestelmät, eivätkö, eikö niitä pitäisi nyt arvioida uudelleen? No niitä tietysti käytetään rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa – ne ovat keskeisiä välineitä, kun torjutaan rajat ylittävää rikollisuutta. Tämä ei, tästä ei ole mitään epäselvyyttä turvallisuusviranomaisille. Ja Europol myöskin on keskeinen tekijä turvallisuuskysymyksissä Euroopassa. Ja sitä ei pidä vähätellä. Se on arvokas väline ja meidän pitää vahvistaa tätä välinettä ja laajentaa sitä. Mutta meidän täytyy muistaa, että ettei pidä vaatia liikaa Europolilta. Valvonta ulkorajoilla, sitä Europol ei voi hoitaa. Sen pitää olla aivan selvää, mutta se on kuitenkin keskeinen elementti ja tämä on tehokas väline. Europolia tulee vahvistaa. Sitten kysyttiin jihadisteista, jotka tulevat Euroopasta – jotka koulutetaan Syyriassa, jotka sitten palaavat Eurooppaan. No, tässä puhutaan nyt EUn kansalaisista, mutta se on vain osa totuutta. Noin kolmannes näistä henkilöistä ovat kolmansien maiden kansalaisia, no puhun nyt vain noista Saksan tilanteesta, eivätkä EUn kansalaisia, eli heille ei ole Saksan passia. Ja näin ollen heidät täytyy nyt ottaa huomioon tässä kysymyksessä. Ja meidän ei pidä keskittyä ainoastaan näihin traagisiin tapahtumiin viime kuukausilta. Meillähän on kolme eri mahdollisuutta, jos katsotaan viimeistä viittä kuutta vuotta, niin ensinnäkin on näitä kotikutoisia terroristeja. Ainoastaan kansallisilla toimenpiteillä voidaan sitten auttaa tässä. Ja sitten toisaalta on henkilöitä, jotka menevät näille kriisialueille sitten palaavat ja jotka ovat radikalisoituneet – Tämä on tämä toinen variantti. No, älykkäiden rajojen paketti voi osittain auttaa tässä. Ja tämän lisäksi on vielä sitten tekoja, joita, joihin syyllistyvät terroristijärjestöt. Ja tällaisissa toimissa on mukana EUn kansalaisia ja kolmansien maiden kansalaisia. Ja tämä on nyt melkoinen ongelma, koska nämä elementit, joista täältä keskustellaan, voivat olla suureksi avuksi, mutta ottaisin tähän pari esimerkkiä. Meillähän on tämä jihadistiunioni, joka pari vuotta sitten yritti tehdä terroristiskuja Saksassa, ja sitä ohjattiin ulkopuolelta, mutta siellä oli toimijoita myöskin Saksasta, eli tässä oli tällainen sekarakenne. Ja sitten nämä estetyt iskut Strasbourgin joulumarkkinoille – Tässäkin oli kolmansien maiden kansalaisia, jotka matkustavat ja tulevat koordinoimaan ja sitten lähtevät taas pois, ja myöskin toimijoita sitten maan sisältä. Eli meidän ei pidä rajoittua vain yksittäisiin tekoihin tai tilanteisiin ja sitten miettiä kaikki kattavia ratkaisuja, vaan täytyy miettiä erilaisia mahdollisuuksia, jotta voimme sitten älykkäästi yhdistellä näitä eri tekijöitä niin, että voimme parantaa turvallisuutta. Toivottavasti nyt tässä tuli vastauksia kysymyksiinne. Jos teillä kuitenkin on edelleen kysymyksiä, niin totta kai myös keskustelun jälkeen olen valmis niihin vastaamaan. Thank you very much. Uh, I... Kiitos oikein paljon. Haluaisin kiittää kaikkia puhujia kansallisista parlamentista ja Euroopan parlamentista. Ja nyt välittömästi seuraavaan osioon loppupäätelmät ja sitten jo nyt äh, sitten Gal pääsee taas sitten suitsiin, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon. Ja nyt tämän päivän kokouksen päätteeksi annan puheenvuoron esittelijöille. Annan puheenvuoron Mrs. Rova Fajonille. Pahoittelut herra Diaz de Mera ensin. Hänen pitää lähteä. Yes. Please. Eh, bueno, mi primera palabra. Kiitoksia. Ensin haluan osoittaa kiitoksen sanat kaikille kansallisten parlamenttien jäsenille ja samoin Euroopan parlamentin jäsenille, koska he ovat auttaneet meitä paljon ja varmasti jatkossakin tulee olemaan näin, jotta voimme viedä tätä lainsäädäntöpakettia eteenpäin. Sehän on niin monimutkainen kokonaisuus, ikävä. Kyllä joudun nyt poistumaan pian juuri lentokentälle, mutta olen erittäin erittäin varma siitä, että Tania Fajon paremmin kuin minä pystyisin, pystyy tiivistämään nämä keskustelut joka tapauksessa ennen kuin vielä lähden. Haluaisin vielä kiittää teitä ja kommentoida muutamia kysymyksiä. Tullaan saamaan uusi lainsäädäntöehdotus vuonna 16 siksi tarvitaan paljonkin keskustelua, niin kuin tämänkaltainen on ollut, jotta voidaan määritellä, minkä minkälaisen tulevaisu- tulevan lainsäädäntöehdotuksen me haluamme. Sitten toiseksi, mikä on tämänhetkinen tilanne. Meillä on ongelmia rajaliikenteessä ja luvut osoittavat, että tämänhetkiset järjestelmät eivät riitä tulevina vuosina enää. On 13 jäsenvaltiota luoma ES-järjestelmä, mutta ne eivät kuitenkaan kommunikoi keskenään. Ja Tämä osoittaa tehottomuutta ja aiheuttaa valtavia kustannuksia, joten tässä tarvitaan yhteistä välinettä asioiden hoitoon. Sitten kolmas tai neljäs kohta, miten tämä nyt menee. Kaikki puhujat ovat samaa mieltä siitä, että täytyy pystyä määrittelemään paremmin, selkeämmin tavoitteet, jotka liittyvät tähän rajan ylitystietokantaan. Sitten ja, sen valtioissa tun, ollaan lähes yksimielisiä siitä, että päätavoitteena on matkustajavirtojen hallinnointi ja toisena tavoitteena on rikollisuuden, järjestäytyneen rikollisuuden vastainen toiminta ja että halutaan antaa näitä tietoja myös lainvalvontatahojen käyttöön. Parlamentti myös puolustaa tätä päätavoitteena, mutta jotkut edustajat ovat ihan perustellusti pyytäneet, että enemmän vielä perustellaan sitä, että lainvalvonta, tarvitaan lainvalvontaa viranomaisilta tietojen käyttöön. Ja se olisi tällainen sekundäärinen tarkoitus tässä paketissa. Ja mitä tulee tietojen saantiin, kansalliset parlamentit antoivat vahvaa tukea tälle ja niin kuin sanoin aikaisemmin ja vielä toistaan, Euroopan parlamentissa tarvitaan, vaaditaan vielä enemmän perusteluita tietojen käytölle. Täytyy sitten tuoda näihin kokemuksiin, joita VIS-järjestelmän on kautta. Mielestäni on lähes yksimielisiä, että me voi säilyttää tämmöistä tilannetta ja rajaliikenteen haasteet tekevät välttämättömäksi sen, että meidän pitää löytää tällaisia älykkäitä ratkaisuja. Ja avainkysymys liittyy tietosuojaan. Sehän on meille erittäin tärkeä asia. Pitää kunnioittaa oikeuden päätöksiä. Tässä asiassa se on ihan selvä asia. Kaikki puhujat haluavat vahvan tietosuojajärjestelmän, niin minäkin. Pitää löytää välttämätön tasapaino perustavoitteiden ja sekundaristen tavoitteiden välillä. Niiden pitää sopia yhteen. mitä tulee tietojen säilytysaikaan, ollaan lähes yksimielisiä siitä, että ehdotettu ajanjakso eh, ei ole hyvä riippumatta siitä, saavatko lainvalvonta ja viranomaiset käyttää tietoja hyväkseen. Tietotekniikkavirasto on sanonut, että se ei aiko kerätä säilyä, säilyttää tietoja, vaan tämä kuuluu jäsenvaltioille. Ja niiden pitää toimia kansallisen lainsäädännön mukaisesti, mitä tulee tietosuojakysymyksiin. On erittäin tärkeää suhteellisuus, kun kerätään tietoja, niin erityisesti tämä koskee biometrisiä tietoja. Mitä tulee sitten rakenteeseen ja budjettiin, yhteentoimivuus, pyritään säilyttämään myös olemassa olevat järjestelmät, pitää maksimoida ja sopeuttaa budjettiin liittyviä kysymyksiä ja sitten vielä sinulle, Carlos, emme halua toistaa näitä budjettivirheitä, joita Sissin kohdalla on syntynyt. Ja vielä, hyvät ystävät, pyytäisin kaikkia läsnä olevia kertomaan sitten näistä pilottitutkimuksen tuloksista, jotta voimme syventää näiden tavoitteiden käsittelyä. Kiitokset vielä kaikille ja tapaamisiin. Thank you very much, Kiitos, Serdias Demera. Ja annan heti nyt sitten Rova Fahnille puheenvuoron. Kiitos, Kinga. Kiitos Augustinille, joka on lähdössä. On hienoa tehdä yhteistyötä hänen kanssaan. Jälleen kerran kiitos kaikille osallistujille arvokkaasta panoksesta ja Liven sihteeristölle ja kaikille vieraille, että saimme järjestettyä tämän kahden päivän seminaarin. Se on meille hyvin hyödyllinen, että voidaan jatkaa keskustelua täällä parlamentissa. Olemme kuulleet useita puhujia näinä kahtena päivänä. Ja kaikki te annoitte hienon mahtavan panoksen. Esitykset ovat hyvin mielenkiintoisia. Ne auttavat meitä ymmärtämään paremmin erityisaiheita, joita kentällä olevat joutuvat kohtamaan päivittäin. Kansallisten parlamentin jäsenet puhuivat omista näkökulmistaan ja ajatuksistaan ja tulemme sisällyttämään nämä omiin keskusteluihimme täällä. Meidän tehtävämme Euroopan parlamentissa tulee nyt olla tarkkailemaan seuraavia vaiheita, erityisesti testausvaihetta, josta on keskusteltu paljon parlamentissa. Jatkuu myös arviointityö tässä suhteessa, että mitä EU-Liisa, mitä tietoa se saa tästä pilottivaiheesta, jotta saadaan toivottavasti luotua uusi järjestelmä. Ja tämä tapahtuu sitten ensi vuonna. Silloin tulee toivottavasti uusi lainsäädäntöehdotus komissiota. Mielenkiintoisia huomautuksia on tehty useitakin. Ja erityisesti nämä varovaiset huomiot ovat minusta parhaita, kun puhuttiin suhteellisuudesta ja tarpeellisuudesta. Maltan kollega muun muassa ja muutama muukin osoitti, että pitää löytää oikea tasapaino ja olen hyvin samaa mieltä sen kanssa. Suurimpia huolenaiheita on edelleenkin olemassa, muun muassa tämä suhteellisuus suhteessa kustannuksiin, muun muassa myös kuinka pitkälle olemme valmiit menemään ja kuinka paljon olemme valmiit uhraamaan lisääntyneeseen jotta saadaan lisääntynyttä turvallisuutta, kuinka pitkälle olemme valmiita menemään kerääksemme matkaajien tietoa, jotta myös sitten mennään hänen yksityisyydensä puolelle ja kuinka pitkälle sallimme laivontaviranomaisen pääsevän. Ja tehtävän hän oli helpottaa tätä järjestelmän toimintaa ja ne toisaalta pohdittiin viisumikysymyksiä ja sormenjälkien keräämistä. Niitähän jo kerätään viisijärjestelmän ainoat henkilöt, joita ei kerätä biometristietoa, ovat ne, jotka ovat tässä viisumivapautusohjelmassa, miksi me voi käyttää olemassa olevia järjestelmiä jo. Tästä puhuttiin jo eilenkin. Tarvitaanko todella uutta järjestelmää? Siis nämä ovat kysymyksiä, joita tulemme käsittelemään jatkossa. Kustannukset, ennakoidut ovat hyvin korkeat, kyllä. Suhteellisuuskysymyskin on hyvin tärkeä, joten meillä on kaikilla suuri vastuu kansallisissa parlamenteissa, on jopa suurempi, sillä työmme perusta on huono lainsäädäntö. Miksi sanon huono? Siksi, että Euroopan parlamentissa on kerran jo sanottu ei, ja komissiokin sanoi, että tarvitaan uutta lainsäädäntöä. Enkä halua niin, että uudessa lainsäädännössä mennään vielä pidemmälle vapauksien rajoittamisessa ja kolmansen kansalaisten, kolmansien maiden kansalaisten vapauksien rajoittamisessa. Joten lopuksi haluaisin sanoa, että edessä oleva työ ei tule olemaan helppoa, mutta arvostan kovasti yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa Euroopan parlamentin sisällä. Ja totta kai myös asiantuntijoiden työ on tärkeä. Heidän kanssa pitää päästä vaihtamaan ajatuksia. Kiitos. Kiitos Tanja. Kiitos Rova Fajon. No, parlamentin välinen valikuntakokous on nyt tulossa päätökseen. Haluaisin kiittää ja toistaa, mitä Ruva Fajon sanoi. Kiitos kaikille puhujille, juontajille, kaikille niille kollegoille, jotka antoivat oman panoksensa tähän seminaariin. Kaikki oli minusta hyvin mielenkiintoista ja hyödyllistä. Ja kuten olette huomanneet, Nämä asiat ovat hyvissä käsissä, hyvät esittelijät hoitavat näitä aloitteita ja voimme jatkaa hyvillä mielin ja vastuullisella tavalla. Kiitos kaikille. Turvallista kotimatkaa. Muistuttaisin live-valiokunnan kollegoille, että tapaamme kello kolme iltapäivällä. Siellä on sitten tavanomainen valiokuntakokous samassa huoneessa. Kiitos.